Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvää huomenta, arvon kollegat. Eilen järjestettiin mainio koordinaattoreiden kokous. Se sujui kitkattomasti yhteistyössä kaikkien ryhmien kanssa ja voin sanoa, että ensi vuotta silmällä pitäen olemme varanneet ohjelmakalanteriin vierailukohteeksi seuraavat kaupungit. Puolan peikauden johdosta käymme Votslavissa ja kulttuuripääkaupunkiteeman tiimoilta kulttuuripääkaupunkina ovat Turku ja Tallinna. Ne eivät ole kaukana toisistaan ja siellä tullaan siis käymään Turussa ja Tallinnassa. Lisäksi teemme päätöksen, että me käy Roomassa, vaan Palermossa. Olemme nimittäin sitä mieltä, että useimmat ovat jo Roomassa käyneet ja sinnehän kaikki tiet johtavat, mutta Palermossa eivät ole kovinkaan monet käyneet ja minä uskon, että on hienoa käydä myöskin siellä. Itse olen käynyt Palermossa ja mielestäni on kyllä aukko yleissivistyksessä, jos siellä ei ole päässyt käymään. Ja neljäs ehdotus oli Lissabon tai Evora. No, kollegat ehdottivat, ehkäpä meidän pitäisi käydä Sarajevon talvifestivaaleilla. No, jos tämä ehdotus menee läpi, kysehän on ei-EU-maasta, ja jos me pääsisimme siellä käymään, niin sehän olisi heti alkuvuodesta, koska kyse on talvifestivaaleista. Jos tämä ehdotus ei mene läpi, niin sitten käymme Evorassa, Portugalissa. Ette ole tietenkään sielläkään käyneet, mutta eilisillasta lähtien olemme kuulteita tai tietoisia, että kaunista seutua ja sielläkin kannattaa käydä. Joten kolme paikkaa on jo buukattuna ja katsotaan vielä tämä neljäs ja sitten tiedämme, käymmekö Bosniassa vai Portugalissa. Mitä tulee muihin koordinaattoreiden kokouksen tuloksiin, niin nehän ovat jo mustaa valkoisella tarjolla. Mutta tämän verran halusin kertoa teille näin suusanallisesti heti kokouksen alussa. Ja sen verran vielä muistuttaisin teitä tästä Deluxe-palkinnosta. Koordinaattoreiden kokouksessa otin tämän jo esille. Venetsia Sanma kolme ehdokas elokuvaa esiteltiin ja nuoret ohjaajatkin olivat Venetsiassa mukana. Minun lisäkseni kollegat Kosta ja Skuria olivat valiokunnan jäseninä mukana paikan päällä ja he ovat sieltä ihan läheltä kotoisin ja he pystyivät minua sitten tukemaan tämän keskustelun aikana. Muukalainen, joka käsittelee kunniamurhaa kysymystä, on saksalaisen esi- ohjaama, sitten toinen on laiton nimeltään belgialais, ranskalais, luksemburgilainen yhteistuotantoprojekti ja sitten vielä kolmas on kreikkalais-saksalainen projekti Platon Akatemia ja se käsittelee, niin no miten sen nyt sanoisin, niin, niin no minäpäs yritän muotoilla tämän asian niin, että tämä tunne, että on enemmän kuin joku muu, joku kreikkalainen on sitä mieltä, että albaanialaiset ovat tällaista sakkia, jonka kanssa ei kannattaisi paljon kaverata. No, mutta oli miten oli. Nämä kolme elokuvaa siis esitellään ja lokakuun alusta lähtien meillä on riittävästi aikaa tutustua näihin elokuviin ja onhan niihin tutustuttava, jos meinaa äänestää ja toivoisin, että jokainen yrittää buukata sinne kymmenen muutakin kollegaa paikalle. Tämä on nimittäin sen verran tärkeä asia, että ne, jotka jollakin tavalla ovat yhteydessä elokuvamaailmaan, niin tuntevat tämän Lux-palkinnon merkityksen. Ja sanoin, että ensi vuonna nämä kolme elokuvaa, mikäli puhemies sen hyväksyy toisen ryhmän tuella, niin ne ei esitellä ainoastaan täällä, vaan myöskin niissä pääkaupungeissa, tai siis parlamentin edustustoissa, ja sielläkin kansalaiset voivat käydä äänestämässä. Mielestäni se on mainio tapa tehdä PR-työtä parlamentille. Tämä on tärkeä hanke, sillä tässähän markkinoidaan eurooppalaista kulttuuria, mutta tämä projekti toteutetaan vasta ensi vuonna, mutta minulle sanottiin, että jo tämän kuluvan vuoden aikana monet edustustokaupungeissa, kuten esimerkiksi Berliinissä, Saksassa, näitä elokuvia jo näytetään, eli pääsee jo vähän makuun tästä aiheesta. Eli pitäkää mielessä, että tämä on erittäin tärkeä aihe ja toivoisin, että kun 28. päivä lokakuuta järjestetään kuulemistilaisuus, niin olkaa paikalla, sillä paikalla on myöskin Wim Wenders, joka on ihan vartavasten ottanut vapaata tätä varten. Ei tarvitse kertoa, kenestä on kyse. Eli olkaa Sankon joukoon paikalla ja myöskin ulkopuolelta tulee väkeä tänne vaikka kuinka paljon tärkeitä henkilöitä kertomaan elokuvateollisuudesta, elokuvien jakelusta ja niin poispäin. Minä uskon, että meillä tulee olemaan mainio kuulemistilaisuus tarjolla ja näin pääsemme vielä lähemmäs tätä tärkeää kulttuurin alaa. Eräs suht epäystävällinen henkilö löytyy myöskin puheenjohtajistosta ja saamme varmaan hänet vakuuttuneeksi, että tämä ei ole hukkaan heitettyä rahaa, vaan tämä on toinen tapa edistää eurooppalaista kulttuuria Eli ettei käytetä aina vaan näitä lentolehtisiä ja dokumentteja. Ja voin sanoa, että me kävimme Venetsiassa keskustelimme ohjaajien kanssa ja saimme sitä kautta myöskin yhteyksiä medioihin ja minä uskon, että me olemme löytäneet tällaisen hyvin tärkeän toimintasektorin. Ja vielä yksi asia, jonka unohdin tuossa alkuun mainita. Kävin nimittäin Kannesissa ja silloin keskustelin Cinema for Europe ja Venice Daysin edustajien kanssa. Jo aikojen alussa tämän valiokunnan puheenjohtaja Barsanti kävi näitä keskusteluja. Minä sovin kollegoiden kanssa, että Lux Prize-palkinnon budjetin ö, yritetään ujuttaa sellainen ajatus, että 27 elokuva-alan nuorta tekijää kutsuttaisiin Venetsiaan ja he kävivät siellä ja keskustelivat toistensa kanssa. Siellä syntyi siis todellinen elokuva ihailijoiden verkosto ja voin sanoa, että olemme kyllä saaneet aikaiseksi hyvän aloitteen, koska näin saamme yhteyden nuoriin henkilöihin, mikä ei muuten onnistui. Ja ehkäpä siellä he ensimmäistä kertaa huomasivat, että parlamentti ei käsittele vain käyriä banaaneja, vaan myöskin tällaista kulttuurikysymystä, eli aihealuetta, joka koskettaa monia nuoria, eli elokuvamaailmaa. Sen verran puheenjohtajan alustuksena nytten äänestyksiin. Lähdetään julkisista palveluista liikkeelle Yleisradio toiminta digitaali aikakaudella kaksitahoisen järjestelmän tulevaisuus. Esittelijänä on Bele, tämä ei ollut mikään helppo homma ja hän on oikeastaan tehnyt jo kaiken tehtävissä olevan ja suoraan äänestyksiin, vai haluatko kollega Bellet sanoa vielä jotain? Olepas hyvä. Minuutti. Äh... äh vain minuutti puheenjohtaja, jos vain todetaan kollegat, että tämä päätösasema luonnos on osa kaikkien osallistujien tulosta, ei pelkästään julkisen palvelun, vaan myöskin yksityisen tahon edustajien kanssa tehdyn neuvottelun tulosta. Totta me pyrimme taho, kaksi tahoisen järjestelmän tulevaisuuden varmistamiseen tulevaisuudessa tämä onkin digitaalia aikakauden tulos, mutta jos otetaan edistön pitää muuttaa asioita. Ja tämä on kyllä tärkeä panos, joka Euroopan parlamentin edustajat tekevät siinä, että saadaan hyvä tasapaino, demokraattinen tasapaino aikaiseksi. Ja tämän takia puheenjohtaja haluan kiittää kaikkia varjoesittelyitä loistavasta yhteistyöstä. Saimme kompromissin suurimman osasta tekstiä, eikä ei koko tekstistä, sehän on mahdotonta. Mutta haluan myöskin kiittää teitä, puheenjohtaja, koska te teitte tämän ehdotuksen tästä aiheesta. Paljon kiitoksia. Siirrytäänpäs äänestyksiin. Kompromissi ykkönen. Puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67, 76 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus 1, tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata kuusitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122, anteeksi 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan. Vielä kerran, siis tarkistus 133 puolesta äänet, olkaa hyvä. Lasketaanpas. King. Ja vasta-äänet tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, anteeksi hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100, anteeksi, kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Drei. Drei von Schacke. Wer ist dafür? Kolme. Tarkistus kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi yhdeksän. Puolesta äänet. Kollega Jake. Onko teillä äänestyskortti mukana? No, tarkistetaan ja sitten lasketaan muut äänet. Mistä se olikaan kyse? Tarkistus kolme. Hetkinen. Otetaanpa alusta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neljätoista puolesta. Ensin. Ah, you have it, you have it, okay, fine. Everything is fine. Kaikki kunnossa, ei mitään hätää. Ja te olette puolesta vastaan. Aha, ei toimi. 17 vastaan, 9 puolesta hylätty. Kiitoksia, koneet eivät siis aina toimi. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12. 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13. Puolesta äänet vasta äänet tyhjää hylätty. Se oli 13. Sitten kompromissitarkistuksen 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 raukeaa, se on identtinen edellisen kanssa 20 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 13. Puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43. Puolesta vastaan tarkistetaan. Kom, hetkinen. Tarkistus 43 esittelijän laatimana. Puolesta äänet ja kättä että ylös ja vasta äänet hyvä, hyväksytty. Kompromissitarkistus 15, puolesta hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 52 hetkinen, hetkinen, hylätty. No tässä menee jo sanat sekaisin niin kuin Pitelalla edelliskerralla. 52 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57, ei anteeksi, yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50, anteeksi, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys, onnistuisikohan se? Kortteja käyttäen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No, teidät lisätään. Äänestys päättyy siis. 18 puolesta, 5 vastaan, ja jos tökes vielä lisätään, hän on varmaankin tämän puolesta, eli 19, 5 Onnittelut kollega Belet ja oikein paljon kiitoksia. Tämä oli melkoinen savotta. Madame Vergier. Abstention. Siis tyhjää. Des abstentions. Ah ja, écoutez, je m'excuse. Tyhjät äänet siis. Minä eh, en näe niitä. Siellä kyllä oli yksi tyhjä ääni. Okei. Okay. Die nächste Abstimmung ist ja... Seuraava äänestys on siirretty. Se ei ollut niin kiireellinen ja toiseksi meillä on myöskin vähän selvittämisen aihetta vielä siinä. Yhdessä rouva Kame Evertin kanssa siirrettiin. Libe-valiokunta ei ole vielä ihan tarpeeksi pitkällä asiassa. Ja tässä on myös kuulemistilaisuus tulossa, jota pitää ensin odotella. Joten Mennään sitten seuraavan aiheeseen. Se on Maria Badia I. Kutsutin esittelemä aihe. Uutta pontta ammatillista koulutusta koskevalle eurooppalaiselle yhteistyölle Eurooppa 2020 strategian tueksi. Tässä oli Emble valiokunnan kanssa myöskin keskustelua käyty, mutta meidän kantamme kuitenkin saatiin siellä selkeästi esille Marian avulla. Ja voidaan ensin keskustella asiasta. Odotan, että Maria Padia Ikutse tulee kertomaan teille nyt asiasta näin alustavasti. Ole hyvä, Maria. Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaankin uskoisin, että nyt on hyvin tärkeää, että kulttuurivaliokunnassa me voimme antaa lausuntomme näin tärkeästä aiheesta. Kyse on lausunnosta eh, sosiaaliasiainvaliokunnalle ja kyse on uutta ponta ammatillista koulutusta koskevalle eurooppalaiselle yhteistyölle Eurooppa 2020 strategian tuoksi. 166 eh, sopimuksessa voimme tämän pohjalta eh, vahvistaa ammatillista koulutusta jäsenvaltioissa Kööpenhaminan prosessissa 2002. Sen kautta on autettu jäsenvaltioita modernisoimaan ammatillista koulutusta ja koulutusjärjestelmiä jäsenvaltioissa. 2010 pidetään arviointikokous siitä, missä vaiheessa ollaan jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien modernisoinnissa. Eurooppa 2020 2020 strategiassa painotetaan koulutusta, jonka avulla saadaan aikaan kasvua, hyvin järkevää, kestävää kasvua. Ja tällä tavoin on hyvin tärkeää kasvattaa myös henkistä pääomaa ammatillinen koulutus on kahdestikin tärkeää. Ensinnäkin pyritään täyttämään lyhyen aikavälin tarpeet ja toiseksi halutaan vähentää kriisin aiheuttamia sosiaalisia seurauksia. Ja tätä varten tarvitaan nopeita uudistuksia. Euroopan unionin ministerit, koulutusvastuulliset ja työmarkkinaosipuolet, komissio, aikoo käynnistää tämän prosessin joulukuun lopussa. Tämä tiedonanto tarkoittaa sitä, että annetaan ammatillisen koulutuksen avuksi ohjelma ja tässä esitellään nämä tiettyjä välineitä. Ennen kuin kommentoin näitä välineitä, joita asiakirjassa esitetään, haluan ottaa esiin hyvin tasapainoisen sävyn, joka tässä tiedonannossa on. Ja me voimme kulttuurivaliokunnassa olla tyytyväisiä, koska nyt on otettu huomioon meidän laatimamme mietinnöt, esimerkiksi eh, opettajakunnan parantamisesta ja kehittämisestä tehdyn mietinnön ja myös eh, mietinnön, joka on tehty taiteellisen, taiteellisten aineiden edistämisestä. Euroopan unioni 2020, siinä eh, halutaan tosiaankin vahvistaa ammatillista eh, koulutusta ja siinä eh, otetaan esiin nuoriso- ja ty- liikkuvuusohjelma ja tällä hetkellä meillä on merkittäviä ongelmia koulutusalalla kaikissa jäsenvaltioissa. On merkittävä työttömyysongelma juuri mm, nuorison parissa ja siitä syystä puhutaan tästä asiasta nimenomaan nuorison liittyen. Ja Niinpä tämäkin pitää ottaa esiin tiedonannossa. Tässä on kyse kulttuurivaliokunnan vastuualueista, nuorisosta ja vastaavista kysymyksistä. Ja tällä hetkellä halutaan jatkuvasti edistää tietämystä ja halutaan myös edistää mahdollisuuksia, joita koulutuslaitoksilla on, kun parannetaan esimerkiksi joustavuutta ja liikkuvuutta. Opettajien haasteet ja uudet tavoitteet ja haasteet, joita on nyt tällä alalla, tulevat esiin myös ammatillisessa koulutuksessa. Ja Niinpä meillä on tiettyjä vastuualueita, jotka aivan yleensä joissakin maissa tämä on suurikin ongelma. Esimerkiksi vieraiden kielten osaaminen ja tuntemus, ja me olemme useaan otteeseen ottaneet esille tämän kysymyksen. Koulutus ja ammatillinen koulutus lisää sosiaalista osallistamista ja integrointia niiden henkilöiden osalta, jotka tarvitsevat erityiskoulutusta myös maahanmuuttosektorilla. Tarvitaan erityistukea ja täällä tätä saadaan aikaan niin, että meillä on myös epävirallinen tukiohjelmisto tässä. Tämä on hyvin tärkeää myös niille yrittäjille, jotka toimivat tällä alalla ja Niinpä tässä tulee esiin myös innovaatio ja luovuus, ja tästäkin asiasta me olemme tehneet mietinnön. Tässä kansainvälisellä tasolla pitää puhua myös suuremmasta yhteistyöstä, ei ainoastaan OECDn puitteissa, vaan myös YKn puitteissa, Unescon puitteissa. Ja lopuksi kyse on oppimisohjelmasta ja siinä eh, meillä on merkittävä väline, jonka avulla saadaan edistettyä ammatillista koulutusta. Ja eh, sitten kun eh, minulla on luonnos käsissäni, niin esittelen sen teille, mutta niin kuin tässä sanottiin, tämä on hyvin laaja tiedonanto ja sanoisin, että jotta voidaan soveltaa kaikkia näitä tavoitteita, joita meille esitetään. Meiltä puuttuu resurssit ja niin tarvitaan investointeja. Jäsenvaltioiden pitää nämä asiat hoitaa. Minua huolestuttaa tämä asia, koska me olemme tällaisessa tilanteessa kuin olemme ja useimmissa jäsenvaltioissa budjettiasiat ovat huonolla tolalla. Ja niinpä eh, aivan aluksi eh, eh, kun puhuttiin mm, kulttuuriministereistä mm, niin, äh, ja koulutusministereistä, niin on aivan selvää, että, että äh, täytyy äh, pyrkiä parantamaan koulutusmahdollisuuksia, ammatillista koulutusta. Se on erittäin tärkeää, jotta päästään kriisin yli ja tällä tavoin saamme myös taloudestamme kukoistavamman. Mutta näin siis komissio tätä asiaa esittelee. Minun mielestäni olisi ehkä mielenkiintoista kuulla komissiolta hiukan lisää tästä tiedonannosta. Kiitos. Kiitoksia Maria. Voin todeta teille, että olen saanut pääkaupungeista nyt useampia vastauksia, jotka tulee jakamaan myös teille. Tulen ne välittämään eteenpäin. Kaikki ovat hyvin ystävällisiä sävyltään. Ja niissä todetaan, että me olemme oikeassa. Ja kaikki väittävät, että pitäytyy tässä kyllä kiinni, mutta katsotaan sitten myöhemmin, mitä he tekevät. Ainoa, joka on vähän yksityiskohtaisemmin pyrkinyt tätä estämään, oli minun saksalainen finanssiministerini, joka sitten laajasti selvitteli sitä, miksi ei näin voisi tehdä. Muut ovat vähän sitten ehkä pehmeämpiä muotoiluissaan, mutta vähemmän yksityiskohtaisia. No, ehkä tässä olikin saksalaisesta mm, esitystä vasta kyse. Sitten herra Delgado, teillä on puheenvuoro. Chairman, thank you, Mrs. Badia. Uh... Kiitoksia. Rouva Badia viittasi pääkohtiin, mutta ottaisin tässä esiin myös sen asian, että kyse on uh, ajankohdasta, joka on kymmenen vuotta sen jälkeen, kun on yhteistyöhön lähdetty Bryggessä 2001 ja tämän vuoden lopussa joulukuussa ministerit, jotka vastaavat ammatillisesta koulutuksesta, palaavat Bryggeen ja arvioivat Kööpenhaminan strategiaa. Ja pitävät mielessään myös strategia 2020. Eli teillä on mahdollisuus nyt tarkastella asiaa ja me otamme huomioon EU 2020-strategian ja ammatillisen koulutuksen 2020. Painottaisin myös äh, Rova Badian puheenvuoron jälkeen sitä, että ammatillinen koulutus on melkoinen haaste ja aion antaa teille jotain lukuja tässä kun puhutaan tilanteesta Euroopan väestön keskuudessa, me olemme menossa tilanteeseen, jossa yhä useammat ovat pitkään ja myös ikääntyneenä työmarkkinoilla. Ja tällä tavoin tarvitaan lisää ammatillista koulutusta, uudelleenkoulutusta. Tämä on hyvin haastava hetki kriisi tilanteessa työttömyys on nousussa. Ei ole helppoa uudelleen kouluttaa ihmisiä, jotta heidät saadaan takaisin työmarkkinoille ja on vaikeata päästä kriisistä yli. Ja toinen tekijä on sitten se, että työmarkkinoille on tulossa paljon nuoria ihmisiä ja näiden nuorten pitää olla kunnolla koulutettuja. Meillä on lukuja 2020 strategiaa ajatellen ja siinä sanotaan, että 2020 edelleenkin 50 prosenttia väestöstä on keskitasoisesti varustettu taidoiltaan ja 30 prosenttia on keskiarvoa alemmalla tasolla. Eli tässä haasteena on edelleenkin se, että tarvitaan tätä koulutusta. On hyvä, että on, meillä on korkeamman koulutuksen saaneita ihmisiä ja yliopistoihmisiä, mutta useimmat työpaikat eivät mene yliopistokoulutetuille, vaan ammatillisesti koulutuille, koulutetuille. Ja sitä varten me tarvitsemme ammatillisen koulutuksen strategiaa, jotta voimme täyttää nämä tavoitteet äh, tiedonannossa. Äh, elinikäinen oppiminen ja liikkuvuus äh, sen osalta ammatillisen koulutuksen liikkuvuus on erittäin alhainen, yksi tai kaksi prosenttia, paljon alhaisempi kuin korkeassa koulutuksessa. Ja nyt ihmiset, jotka voivat lähteä tällaiseen liikkuvuuteen mukaan. Se on erittäin hyvä mahdollisuus näille ihmisille. Ja sitten toinen tekijä pitäisi lisätä laadun Ensinnäkin tarvitaan siis laadukasta koulutusta ja esimerkiksi silloin, kun ammatillisen koulutuksen opiskelijat, mm, jos he eivät pääse myöhemmin yliopistoon, se on erittäin vähän motivoivaa, joten on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot saavat järjestelmänsä sellaisiksi, että niistä on pääsy kaikille koulutusalueille tasoille. Pitää aina olla mahdollisuus. Ja kolmas pilari liittyy sitten tasapuolisuuteen. Me olemme sitä mieltä, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat usein ongelmana on koulupudokkaiden ongelma. Meidän täytyy siis parantaa Eh, imagoa ammatillisen koulutuksen osalta ja meidän täytyy osallistaa ja eh, tehdä myös tätä koulutusta eh, houkuttelevaksi. Sitten luovuus ja innovaatio, se liittyy kaikkiin koulutussektoreihin. Sektoreihin. Pitää olla luovempaa oppimista ja opettamista ja ammatillisessa koulutuksessa pitää edistää myös yrittäjyyttä. Monet ammatillisen koulutuksen ihmiset ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia tai yrittäjiä. He tarvitsevat yrittäjyysosaamista. Nyt minä odotan teidän lausuntoanne ja me otamme huomioon teidän ajatuksenne ja me toivomme, että seuraavan kymmenen vuoden aikana ammatillinen koulutus saa paremman ja tehokkaamman roolin, kun muodostellaan koulutusympäristöä EU-ssa. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin vielä lyhyesti kertoa, että minä olen perjantaina teidän nimissänne Kööpenhaminassa Grundvikin kymmenvuotiskonferenssissa, jos puhutaan tästä eh, oppimisohjelmasta. Ja totesin siellä näissä keskusteluissa kyseisten kansallisten välittäjien kanssa, että meidän pitää välittömästi yhdistää Leonardoa ja Grundvikia toisiinsa. Aikuiskoulutus on Grundvig, kuten myöskin Leonardo, ohjelmissa mukana. Joten me tarvitsemme tiukempaa synergiaa enemmän synergiaa näiden eri ohjelmien välillä. Ja kun komissio oli myös paikan päällä, he lupasivat, että uusissa elinikäisen oppimisen ohjelmissa tulee olemaan enemmän tällaista yhdistämisen mahdollisuutta olemassa. Elinikäisen oppimisessa, elinikäisen oppimisen ohjelmassa ja Grundtvig-ohjelmassa monia mahdollisuuksia ei pystytä käyttämään – koska ne ovat tällaista ammatillista koulutusta. Mutta niitä voitaisiin käyttää ehkä paremmin hyväkseen muiden tarjousten kanssa yhdessä. Joten Maria, voitaisiinko ehkä miettiä sitten, miten voidaan antaa uutta panosta tähän uuteen ohjelmaan? Ei pidä katsoa sitä näin äh, kapea sarkaiseksi. Meillä on Youth on the Move-ohjelma. Siinäkin on sellainen mukana. Ajatus kaikki pitää yhdistää. Ja miksi sitten ei voitaisiin ottaa oppia tästä näin ja laittaa myöskin aikuisopetukseen tällaisia mahdollisuuksia mukaan? Jos ajattelet samalla tavalla, voisi ottaa tämän myös huomioon. Ja voisimme tähän, tällä tavoin vaikka ottaa jo näin huomioon tulevat uudet elinikäisen oppimisen ohjelmat. Sitten herra Boris olkaa hyvä. E, dziękuję bardzo za, za ten komunikat. E, ja miałem okazję zajmować się między innymi szkolnictwem zawodowym w 3-milionowym regionie, więc mam, mam też... E, Kiitoksia puheenjohtaja. Näissä on noin kolme miljoonaa ihmistä näissä ammatillisen koulutuksen ohjelmissa, joten meillä on, täällä on suuri merkitys tulevaisuudessa, koska voidaan ajatella, että yksi kolmasa työntekijöistä työmarkkinoilla, heillä on loppuun vähän tietotaitoa tarjolla, joten meidän pitää pistää vauhtia tähän. Meidän pitää kehittää tilannetta. Ja sitten pari kommenttia vielä. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitää selkeästi todeta, että tämä on myös se, mitä te totesitte tähän liittyen. Meidän pitäisi pyrkiä nyt yhdistämään näitä eri ohjelmia. Grundtvig, Leonardo da Vinci ohjelmia. Ja haluaisin kiinnittää teidän huomioon siihen tosiasiaan, että meillä on kyllä hyvin tärkeitä rahoitusvälineitä, joilla pyritään juuri kehittämään elinikäistä oppimista ja koulutusta. Tämä on eurooppalainen sosiaalirahasto, ja tämä pitäisi ottaa esille mietinnössä. Eurooppalaisen sosiaalirahaston olemassaolo on tärkeä asia. Se on osa eurooppalaista kohesiopolitiikkaa. Ja tänään meidän pitäisi keskustella siitä, että mikä sosiaalirahaston rooli pitäisi olla. Voin kertoa, että Puolassa noin meillä on 40 miljoonaa ihmistä ja meillä on 20 miljardia, jotka on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Ja tämä on suuri somma. Ja kyllä on Euroopan unionissakin pitäisi paremmin rahoittaa tätä alaa. Ei pelkästään unionissa, niissä, niissä maissa, jotka ovat tavoitteen yksi alaisia. Me voisimme ajatella sellaista välinettä, joka tukisi juuri tätä Eurooppa 2020 tavoitetta. Ja sitten juuri valmistuneet eh, ammatillisista koulutuslaitoksista valmistuneet henkilöt, heidän pitäisi pystyä myöskin yhdistämään tämä koulutus käytännön oppimiseen. Tällä tavoin heillä on parempia mahdollisuuksia käyttää sitten tietojaan käytännössä. Tämä on tärkeää. Ja hänen pitäisi pystyä myöskin jatkamaan koulutustaan korkeakoulutasolla. Meillä on melko avoimet markkinat. Me tiedämme, että meillä on myös paljon sisäistä eh, liikkumista. Ja tässä kyllä vieraan kielen opetus on tietysti tärkeässä roolissa. Tietenkin monet maassa ovat meidän, meitä edellä vielä Saksa, Itävalta ovat jo avanneet omat työmarkkinansa, mutta meidän pitää muistaa, että tässä on kyseessä pelkästään ne, jotka ovat tulleet Euroopan ulkopuolelta, on myöskin ne, jotka tulevat Euroopasta. Silvia Costa, olkaa. Ringrazio Maria Badia per la relazione. E Kiitoksia tästä. Ja tämä on hyvin tärkeä aihe, kuten puheenjohtaja Pakkin täällä totesi on tärkeää, että meidän valiokuntaamme myöskin kiinnittää huomionsa tähän aiheeseen, koska tämä on yksi niistä aiheista, joissa ei vielä nähdä täysin Lissabonin tuloksia, eli elinikäinen oppiminen ja sitten tämän yhdistäminen siihen, että saadaan parempaa työlaatua. Tämä on yksi asia, jota ei vielä ratkaistu Lissabonin strategiassa, jota on on tärkeää, ettei pelkästään tässä Eurooppa 2020 käsitä pelkästään tavoitteita, vaan, vaan pyritään jotakin ratkaisemaan näitä ongelmia. Kolme asiaa. Ensinnäkin täällä Euroopassa on mielenkiintoisia kokemuksia, myös minun maassani, että kuinka voidaan, voidaan siirtyä eri laitoksista toisiin, näiden eri laitosten välillä. Ja tällä tavoin myöskin saadaan hyvää koulutusta aikaiseksi. Eli juuri ammattikoulutuslaitokset ja muut laitokset ovat alkaneet keskustelemaan tästä asiasta. Ja he ovat sitten tehneet sitä sopimuksen, että 15-18-vuotiaat nuoret voivat sitten mennä siihen yhteisille kursseille. Ja sitten voit jopa tehdä sen ammattisen koulutuksen, tästä palata takaisin tänne diplomipuolelle opiskelemaan. Tässä on yksi mielenkiintoinen ajatus. Ja sitten yksi tärkeä ajatus täällä eh, komissiolta on se, että meillä on hyvin erilaisia järjestelmiä Euroopassa. Meillä on eh, Saksassa ja Itävallassa hyvin pitkälti tästä ammattikoulutusta olemassa, kun taas meillä sitten ehkä vähemmän omassa maassani. Mutta kun katsotaan sitten eh, yritysten tarpeita ja niiden pyyntöjä, aika usein nämä, nämä pyynnöt juuri liittyvät tämmöiseen ammattikoulutuksen kehittämiseen. Joten meidän pitäisi keskustella näiden järjestelmien välillä myöskin toisen tason koulutuksen jälkeen. Tämä varmaankin sitten tässä tulemaan esillä myöskin tämä ajatus, kuinka voidaan muita toimivaltuuksia ottaa tähän mukaan. Ja olisi mielenkiintoista sitten katso sitä, että kuinka, kuinka jokainen voi löytää näistä oman ratkaisunsa, kuinka tekniset koulutuslaitokset ja yritykset voivat tuoda yhdessä jotain tähän. Ja tällainen, näiden antama kokemus antaisi kyllä paljon tähän näin. Ja tietenkin sitten yliopistot tulevat mukaan sitten tutkimusvaiheessa. Sitten tässä on tästä epätasapainoa, kun katsotaan vaikka naisten asemaa tällä kentällä. Täällä on sellaisia alueita, joissa naiset ovat paljon pidemmällä, vaikka mm, mm, jossa koulutusjärjestelmässä, mutta sitten taas on tietyillä alueilla, joissa on vähemmän naisia. Ehkä tämä ammattikoulutus on enemmänkin tällainen miesten asia, eikä niinkään naisten asia. Kiitoksia. Thank you. Paljon kiitoksia. Ja seuraava puhuja. Magyarországon éppen ez időben történik meg az új kormány lépéseket tett a szakképzési rendszer. Kiitoksia. Unkarin uusi hallitus on lähtenyt muuttamaan ammattikoulutusjärjestelmää. Nykyinen järjestelmä ei nimittäin ollut kovinkaan menestyksekäs. Kysyntä ja tarjonta eivät kohdanneet toisiaan järjestelmä oli puutteellinen ammattikoulutuspuolella ja kun katsotaan nuorison toivomuksia niin sanottujen muotialojen suhteen, niihinkään toivomuksiin ei voitu vastata. Tutkimukset tietenkin vaikuttavat tilanteeseen. Meidän tulisi tietenkin välttää sellaisen tilanteen syntymistä, että kalliisti koulutetaan henkilöitä ilman, että markkinoilla olisi tarvetta näille koulutetuille henkilöille. Unkarissa ainakin tilanne on sellainen, että ammattikoulutus ei välttämättä ole järkevä. Lisäksi, niin kuin puheenjohtajakin totesi, on olemassa ehkäpä tarvetta myöskin opetushenkilöstön uudelleen kouluttamiseen. Eli heillekin pitäisi tarjota uusia ratkaisumalleja, joten ehkäpä meidän pitäisi laatia eräänlainen suositus, joka sisältäisi nämä niin sanotut parhaat käytänteet, joista voitaisiin oppia. Ja mielestäni olisi paikallaan myöskin laatia tähän tekstiin eräs lisäsuositus, jossa todettaisiin, että opetushenkilöstöä on koulutettava jatkuvasti. Eihän se riitä, että suorittaa opettajan pätevyyden, mutta jättää sitten kouluttautumisen siihen. Meidän pitäisi velvoittaa oppilaitoksia kouluttamaan opetushenkilöstöä ja mitä tulee liikkuvuuteen, niin sitä ei pitäisi soveltaa ainoastaan opiskelijoihin, vaan myöskin opetushenkilöstöön, koska siitä olisi hyötyä kaikille. Mielestäni tämä on tärkeää myöskin niin sanottujen kausityöntekijöiden osalta, jotka esimerkiksi tiettynä vuoden aikana – toimivat ammatissaan. Minun mielestäni nuorisolle pitäisi antaa mahdollisuus kouluttautua useammallakin alalla, joten he voisivat vuoden aikana toimia myöskin useammalla eri toimialalla. No, haluan palata vielä kotimaahani Unkariin. Jokainen yritys maksaa ammattikoulutusrahastoon tietyn summan, mutta tämä järjestelmä ei kyllä toimi toivotulla tavalla. Ja tästäpä syystä olisikin paikallaan sitouttaa yritykset käytännön ammattikoulutukseen eli oppisopimuskoulutustyyppiseen järjestelmään, jotta opiskelijat oppivat myöskin käytännön taitoja, eikä ainoastaan teoreettista tietämystä. Kiitoksia. Thank you, Madam Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Mm, haluaisin puhua siitä, miten tärkeää ammatillinen koulutus on. Kööpenhaminan prosessi on vahvin, iso, iso, suurin prosessi koulutuksen alalla – Minun mielestäni voimme verrata Kööpenhaminan äh, prosessia ja Bolonian prosessiin. Ja minun mielestäni äh, ammatillinen koulutus äh, sitä pitäisi harmonisoida EU-tasolla seuraavan vuosikymmenen aikana. Varjoesittelijänä odotan kovasti yhteistyötä kollegojen kanssa tässä kysymyksessä ja Euroopan komission kanssa myös. Tänään esitettiin joitakin oletuksia, jotka ovat oikein hyviä. Olen aivan varma siitä, että yhdessä voimme saattaa paremmalle tolalle ammatillista koulutusta ensi vuosikymmentä ajatellen ja saamme näin sen mukaan Eurooppa 2020 strategiaan. Kiitos. Ich möchte noch zwei Anmerkungen machen. Pari huomiota omalta osaltani. Vähän samansuuntaisia kommentteja kuin unkarilainen kollega esitti. Mehän tiedämme, että kaikki eivät voi suorittaa korkeakoulututkintoa, joidenka, joidenkin ei tulisi edes ryhtyä sellaisiin opintoihin – me tarvitsemme myöskin käden taitoja omaavia henkilöitä, korkeasti koulutettuja sellaisia, jotka osaavat rakentaa taloja, kattaa kattoja ja kilpailemaan markkinoilla, mutta se kyllä edellyttää myöskin vieraiden kielten tuntemusta. Minä asun, kuten monet meistä, raja-alueella ja kun katsotaan nykyistä tilannetta, niin aivan järjetön tilanne vallitse. Eli että henkilöt, nuoret eivät kykene vastaamaan vieraskieliseen tiedusteluun tai hakemaan työpaikkaa vieraalla kielellä. Minä asun siis Luxemburgin rajan tuntumassa. Mitä tulee tähän Marian tekstiin, niin sitä luettaessa meidän täytyy pitää mielessä, että tämä ammattikoulutukseen liitetty vierankieleen opinnot saisivat vielä suuremman merkityksen, mutta ei niin kuin lukiotasolla tällä hetkellä – vaan enemmän käytännönläheistä kielen opettamista. Nuori henkilö, joka haluaa putkimieheksi tai katon rakentajaksi tai ties miksi, niin hänen pitää tuntea sen alan terminologia. Ja jos hän tämän ymmärtää, niin sitten hän ymmärtää myöskin sen, miksi hän opiskelee tätä kieltä tällä tavalla. Eli meidän on panostettava vieraisiin kieliin, erityisesti raja-alueilla, ja lisäksi me tarvitsemme parannettua opetushenkilöstön kouluttamista, niin kuin täällä on useampaan otteeseen jo todettu. Minä olen useampaan otteeseen ollut komission yhteydessä ja sanonut, että me tarvitsemme komeniusohjelmaan uuden osa-alueen Comenius Teacher, eli opettajaohjelma, joka ottaisi juuri opettajien tarpeet huomioon. Ja tietenkin meidän on ajettava tätä eurooppalaista lisäarvoa, ja tässä yhteydessä korostuu kielten merkitys. Joten toivoisin, että tämä kieliaspektikin huomioitaisiin ja että huomioitaisiin, mitä kollegat täällä totesivat. Ja jos näitä ei huomioida, niin sitten on esitettävä tarkistuksia. Mutta minä uskon, että Maria on vakuuttunut siitä, että tämä on todellakin tärkeä seikka. Jos ei ole muita kommentteja, niin Maria ehkä vielä loppu, vai riittääkö tämä tältä erää? Olepas hyvä. Gracias. Kiitoksia. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoroista, komissiota ja kaikkia kollegoita, koska tosiaankin äh, tämä on äh, minun mielestäni erittäin tärkeä aihe. Kaikki nämä ajatukset, äh, joita esitettiin, varmasti kaikki olemme niistä samaa mieltä. Ehkäpä tässä yksi asia. Tähän tuli kaikki esiin, mutta meidän pitäisi antaa uutta arvostusta ammatilliselle koulutukselle. Me olemme nähneet että omissa maissamme, miten ammatillinen koulutus on kehittynyt. Me olemme nähneet perheissä, että silloin kun lapsi sanoo, että ei halua yliopistoon eikä vaan haluaa tällaiseen ammatilliseen koulutukseen. Silloin me vanhempina kouluttajina painotamme yliopistoa. Minkä tähden näin tehdään? Koska ammatillista koulutusta ei pidetä hyvänä koulutuksena. Niinpä se, että voisimme muuttaa ajatusta, että ei tarkoita sitä, että mennään alempaan koulutukseen, jos mennään ammatilliseen koulutukseen silloin, kun ammattia hankitaan. Sen pitäisi olla samantasoinen arvostuksessaan. Meidän pitäisi olla erittäin hyvät opettajat, jotka antavat laadukasta opetusta ja meidän pitäisi taata myös jatkomahdollisuudet. Eli silloin kun aloitetaan ammatillisessa koulussa, niin ei pitäisi päättää mahdollisuuksia lähteä yliopistoon että ne estää. Meidän pitäisi painottaa tätä, koska ihmiset miettivät paljon mm, sen pohjalta, että miten tyytyväisiä ollaan ja edelleen ollaan sitä mieltä usein, että kyseessä on alempiarvoinen koulutus eikä sen kautta voi menestyä. Niinpä nämä kommentit, joita täällä esitettiin, minä olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Meillä on varmasti ongelma siinä, että lausunto on ainoastaan yksi sivu. Täytyy miettiä, minkälaisia kysymyksiä laitetaan etusijalle tälle yhdelle sivulle lausuntoon. Mutta me yritämme nyt tehdä hyvää työtä tässä valiokunnassa. Eihän tämä tähän pääty, koska meidän täytyy jatkossakin tästä puhua ja loppuvuodesta katsotaan uudelleen Kööpenhaminan prosessia. Mutta lyhyt kommentti. Joku taisi olla varjoesittelijä, joka kommentoi sitä, että Bolognan prosessi ja Kööpenhaminan prosessi, niitä voitaisiin verrata voitaisiin miettiä tiettyä harmonisointia, olen siinä samaa mieltä, mutta jos vertaamme nyt sosiaalista käsitystä, joka on tällä prosessilla ja toisella. Se on hyvin erilainen. Bolonian prosessi on ollut hyvin kiistanalainen monissa jäsenvaltioissa, koska kyse oli siitä, että arvioidaan yliopisto-opintoja akateemisia korkeimman tason opintoja. Mehän olemme sitten siellä huipulla, mutta kun puhutaan tällaisesta ikään kuin velipuolesta tässä opetus- ja koulutusalalla, niin ollaan erittäin tyytyväisiä, jos yritetään päästä tiettyyn harmonisointivaiheeseen. Minun mielestäni sosiaalisella tasolla kiistanalaisuus on aivan erilainen kuin Bolognan prosessissa. Kiitos. Paljon kiitoksia Maria. Niin, Bolonian prosessin yhteydessä meitä ei kuultu laisinkaan, ei sitten pätkän vertaa. Nyt tilanne on toisenlainen. Nyt, niin kuin sanoit, meidän on vain varmistettava, että tämä projekti todellakin saa ansaitsemansa huomion. Kun katsotaan 2020 strategian tavoitteita, niin ei siellä mainita sanatalla, sanallakaan tätä. Me haluamme välttää, että ihmiset keskeyttävät opintonsa ja me haluamme lisättävän korkea-opintojen määriä viidellä prosentilla. Siinä kaikki. Mutta missä se todellisuus, todellisuus viipyy? Ei sitä mainita missään. Ja aina kun jostain puhutaan, niin se on tietenkin työllisyys, mutta ne, jotka toteuttavat tätä työllisyyttä ja työllistymistä, niin ei, heistä puhuta laisinkaan. Joten kyllä meidän täytyy varmistaa, että tämä asia nyt tulee tapetille. Mehän toimimme artiklan 50 mukaisen menettelyn kanssa, eli että me olemme assosioituneita kumppaneita. Me voimme lyhyesti ja ytimekkäästi, ehkä parin sivun mittaisella kommentilla ottaa huolemme esille. Me voimme keskittyä juuri sellaisiin seikkoihin, joita me haluamme korostettavan. Emme ainoastaan ota esille sellaisia seikkoja, jotka mainitaan joka tapauksessa ETSKn lausuntoluonnoksissa. Oikein paljon kiitoksia Maria ja onni, onnea jatkotyötäsi silmällä pitää. Sitten esityslistan seuraavaan kohtaan. Aiheena Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde, Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet. Tämä on siis liikennevaliokunnasta peräisin, mutta on tietenkin päivän selvää, että tähän liittyy myöskin kulttuurillinen ulottuvuus. Ja kollega Rana saa kertoa tästä vähän enemmän. Mehän laadimme tähän lausunnon. Olepa hyvä. Kiitoksia Doris, hyvät kollegat. Tämä aihe on sellainen, että ja keskustelu on myös osoittanut sen, että tässä on sellainen osa, joka on myös meille tärkeä asia, johon pitää ottaa meidän myös kantaa. Se, mitä tästä tulen toteamaan, kyseessä on myöskin monien ihmisten koulutusasiat. Niitä ihmisiä, joita ei kouluteta yliopistoissa, vaan heillä on joku toisen tason koulutus. Kuten totesitkin jo, että liikennevaliokunta on tässä johtava valiokunta, minä olen myös siellä valiokunnan jäsen, joten varmaan yhdessä voimme kehittää ajatuksia ja voimme siellä myöskin viedä ajatuksiamme eteenpäin. Kun katsotaan komission tiedonantoa, joka on hyvin yksityiskohtainen, hyvin tarkka, niin tässä nähdään myöskin tämän asian ongelmat, tai koko teeman ongelmat. Turismissa voi toimia kaikkialla vaan jäsenvaltion alueellista voidaan tehdä alueellisesti ja taloudellisesti. Minä pyrin tässä mietinnössä katsomaan meidän toimialaamme loman sellaisen mietinnön, joka ottaa huomioon meidän toimintamme. Muuten me menemme liian laajalle alueelle. Meidän pitäisi käyttää tilaisuutta hyväksemme että voimme myös ottaa esille innovatiivisia ratkaisuja, jotka voivat olla tässä uusia. Ja täällä tavoin meillä on myöskin toimivaltuudet tässä, koska turismi, siis matkailu on hyvin suuri, hyvin suuri talouden ala. Ja tämä on sellainen haaste, joka meillä on kaikilla edessämme. Noin 1,8 miljoonaa yritystä tässä mukana, 5,2 miljoonaa työntekijöitä ja noin 5 prosenttia PKTstä. Ja matkailu tuo yli 10, epäsuorasti yli 10 prosenttia PKTstä EU-ssa. Ja loppujen lopuksi tästä tulee kaikkien kaikkiaan 12 prosenttia kaikista työpaikoista. Ja tämä on aikamoinen moottori taloudessa. Ja me tiedämme, että jäsenvaltiot pitäisi myöskin ottaa tässä mukaan – yhteistyöhön. Tietenkin pitää myöskin pyrkiä oppimaan kieliä, jotta voidaan muihin maihin mennä tässä myös töihin. Minä tiedän tästä asiasta paljon, koska meillä on erityistilanne Itävallassa matkailun suhteen. Me tavallaan elämme siitä Itävallassa. Jos ei meillä olisi matkailua, meillä olisi suuria ongelmia. Mutta oikeastaan tämä matkailu ja, ja, ja talous ei ole niinkään meidän kulttuurivaliokuntamme kysymys, vaan se, että matkailu on myöskin koulutusta ja kulttuuriperintöä vaaliva toiminta. Ja tässä pitää ajatella myöskin medioita, nuorisoa ja monia muita tekijöitä. Pyrin tässä tekemään tästä listaa näistä asioista ja huomaatte varmaankin sitten, ettei kulttuuria voi poissulkea miltään alueelta. Täällä voidaan puhua kulttuurimatkailusta museoissa ja niiden tai urheilumatkailusta, talvi, kesämatkailusta, tästä wellness-matkailusta. Ja myöskin meidän kehittämämme kulttuuripääkaupungit ovat yksi tekijä tässä. Sitä pitää myös katsoa. No niin, pyri vähän puhumaan lähempänä mikrofonia, niin tulkit kuulet paremmin. Myös me tulemme keskustelemaan myöskin näistä eurooppalaisista kulttuurialoitteista, mutta pelkään, että tässä syntyy kyllä näin inflaatio näiden eri kulttuuritunnustusten suhteen. Me tarvitsemme tietenkin jonkunnäköistä luokittelua, että kuluttajilla on jotain tukenaan, mutta eihän se nyt voi olla niin, että me taas kuluttajat tunnista näitä merkkejä. Eihän sekään taas johda mihinkään. Komissio on ottanut hyvin monia toimia tämän yhteydessä, näisiä merkkejä ja sitten ähm, ja muita toimia. Mutta loppujen lopuksi tässä pitäisi kuitenkin suuntautua asiakkaiden toiveiden mukaisesti osallisesti näitä toimia tehdään jo jäsenvaltioissa, mutta on tärkeää myöskin ottaa enemmän eh, näitä tietoja jäsenvaltioista huomioon ja vaihtaa niitä. Se auttaisi myöskin tätä mietintöä. Komissio erottaa myöskin oman tiedonanto- ja viestintäteknologian luomista matkailulle. Tällainen alusta turismitoimijoille. No periaatteessa tämä on hyvä ajatus, mutta mitä se oikein näyttäisi käytännössä? Tämä on varmaan sellainen ohjelma, joka työllistää meitä 20 vuotta. Sitten ohjelmassa 19, tässä puhutaan eurooppalaisesta kulttuuriportaalista, joka on myös hyvin mielenkiintoinen. Aloite Visit Europe.com on kyseessä. Tunteeko teistä joku tämän? Minä en ole koskaan kuullut tästä. Kuulostaa hyvältä, missä voidaan kehittää eteenpäin, mutta voimme keskustella tästä vielä, että mitä tässä Visit Europe-komilla voidaan tehdä ja miten sitä voidaan parantaa. Nimi on hyvin lupaava, mutta sisältö aika tyhjä. Aloitteessa 11 puhutaan Nektuo ja Iden äh, aloitteista, joita pitäisi olla tukea tiettyjä alueita. Minäkään ei ole tunnu, että Nektuo ja, ja Iden aloitteet on kyseessä. Ette ole koskaan kuullut, niin, en minäkään. Ja vaikka nämä aloitteet ovat tärkeitä, niin kyllä ongelmia tässä silti vielä on. Voi olla, että tässä tuhlataan tavallaan budjettivaroja, jos ei tehdä niitä tehokkaasti. Tätä ei saa tapahtua. On parempi luoda synergiaa alueellisten järjestöjen välille, kuten toimessa 20 on mainittu. Puhutaan suurista turismin yhteisistä mainosaloitteista. Meillä on myöskin Berliinissä suuret messut tämän suhteen. Siellä voitaisiin myöskin tukia matkailua. Ja sitten vielä aloite 21. On tärkeää myöskin kehittää koulutusta matkailualalla. Tämä koskee vieraita kieliä, mutta toisaalta myöskin koulutusta maan sisällä. Meillä on Itävallassa hyvin johtavia matkailukouluja, mutta tarvitaan myöskin tiedonvaihtoja näiden koulujen välillä. Monilla kouluilla on erilaisia kokemuksia asiasta, joten tätä voitaisiin vaihtaa. Ja minä Itävallassa olen iloinen sitä, että meillä on paljon myöskin matkailijoita näistä itäisistä maista. Olisi onkin hyvä, että hotelleissa puhuttaisiin vaikka Venäjää, että voidaan keskustella matkailijoiden kanssa. Eli kyllä tässä tarvitaan vielä toimia ja pitää vaihtaa aloitteita. Vain tiedoksi, vuonna 2009 meillä oli yli 13 000 oppikoulutusomuksella olevaa henkilöä tässä. Meillä oli yli 13 prosenttia kaikista oppikoulutuspaikoista. Ja sitten vielä vapaaehtoisuustyö. Tämä, tiedämme, että tämäkin on tärkeää. Tämä on tärkeää myöskin nuorille, jotta voit päästä näin ulkomaille. Mutta tiedän myöskin, että vapaaehtoistyö aika usein tai joskus, riippuen siitä, mitä voidaan katsoa sitten että tilannetta, heitä käyttää hyväkseen siinä mielessä, että heille ei makseta sitä palkkaa, mikä heidän työstään kuuluisi maksaa. No tämä kuuluu myöskin tähän koulutusosuuteen matkailun saralla. Sitten yhteistyö. Tämä on välttämätöntä mielestäni. Ja tähän tarvitaan toimia. Sitten minun lempiaiheeni, josta puhuin jo matkailu hyvä liikennevaliokunnassa. Liikenneasiat. Tiedät, kuinka monet teistä ovat ruuhkassa kesällä minä olen kuullut radiosta sitä, kuinka Itävallassa ollaan kaikkialla ruuhkassa ja varmaan muuallakin. Kyllä varmaankin pitäisi olla mahdollista nyt, kun meillä on nyt yhteen Eurooppaan, niin voitaisiin myöskin erotella matkailuaikoja, siis loma-aikoja toisistaan. Tämä olisi hyvä yrityksille, mutta myöskin yritysten työntekijöille. On myös tärkeää, että katsotaan myöskin konferenssiturismia. Tietenkin tässä on tämänhetkisessä lamatilanteessa tässä on myöskin ongelmia. Silloin mm, kongresseja voidaan järjestää vain silloin, kun on rahaa tähän näin. Ja tällä hetkellä yrityksistä tätä ehkä välttämättä ole. Ja sen lisäksi meillä on tällaista niin sanottua sosiaaliturismia, joka kuulostaa myös kauhealta, mutta meidän pitää olla myös selvillä siitä, että meillä on myöskin enemmän ihmisiä eurooppalaisissa maissa – jotka ovat yli 50-vuotiaita, jotka ovat osittain eläkkeellä ja joilla on tietty tulotaso. Ja jos heillä on sitten mahdollisuuksia, heillä, he haluavat sitten oppia tuntemaan uusia maita Euroopassa. Tämäkin pitäisi olla sellainen asia, joka pitäisi katsoa kulttuurivaliokunnassa, ja meidän pitäisi antaa oma kantamme tähän. Kaikki koulutus ja muut ohjelmat, olettavat sitä, että nuoriso pitäisi ottaa mukaan tähän, mutta miksi myös vanhemmatkin? kyllähän vanhemmat todellakin, heidän pitäisi myös mennä muihin maihin ja oppia tuntemaan Eurooppaa. Tässä tärkeimmät ajatukseni tähän teemaan, jotka minulle tulevat mieleeni. Kuten totesin, täällä on vielä satoja muitakin ajatuksia, mutta tämän mietinnön haasteena tulee olemaan se, että nyt löydetään asian ydin. Se todellinen, todellinen ydin josta voidaan sitten alkaa tekemään asiaa. Kiitokset mielenkiinnosta ja odotan innolla teidän kommentteja. Kiitokset. Also. Paljon kiitoksia, Hela. No tämä nyt ei onnistu, sillä kesää nyt ei voi siirtää. Kesä tulee tai sitten ei, mutta kaikki haluavat tietenkin lomailla kesällä. Ja jos lämmintä riittää, niin silloin tietenkin haluaa lomailla. Tietenkin vaatia sitä voi, mutta ei siitä ole mitään iloa joten se kannattaisi varmaankin unohtaa. Mutta mielestäni tekstistä siis sun tulisi korostaa seuraavaa seikkaa. On olemassa asioita, joita ei tarvitse keksiä enää uudestaan. Komissio lankeaa tähän ansaan useampaankin otteeseen. Joku virkamies haluaa tehdä asiasta jotain selvityksiä, keksiä pyörän uudelleen. Mutta miksi keksiä keksimisen ilosta, kun on olemassa ties mitä ohjelmia, Euroopan, Euroopan neuvostohan aikanaan Itirine Culturel-ohjelman keksi ja kollega Santiago esitti ehdotuksen, joka johti Saksassa melkoiseen buumiin. Journalisti otti vuoden lomaa, ilmoitti, että minäpäs tästä häippäsen, palasi kotiin, ja lähti siis tälle Santiagon tielle ja monet matkivat häntä. Tällaisia mahdollisuuksia on lukemattomia, sellaisia mahdollisuuksia, joita ei ole suoraan mainittu, joten budjetista löytyy kohta, josta sovimme liikennevaliokunnan kanssa. Eli tämä yksi Romaniassa tarjolla oleva lähestymistapa. kylät, jotka koostuvat kirkosta ja muutamista kirkkoa ympäröivistä taloista. Nämä pienen pienet yhteisöt pyrkivät täten puolustautua mahdollista vihollista vastaan. Se oli hieno ajatus, mutta yrittäkääpäs pohtia tätä mahdollisuutena. Eli että portaalista, tai mikä se nyt onkaan tämä Visit Europe.com Eli että tämä ajatus ujutettaisiin jollakin tavalla sinne. Se ei maksaisi juuri mitään, mutta sillä olisi ainakin näkyvyyttä. Mutta tietenkin me tarvitsemme myös varoja kylien auttamiseksi. Olen nähnyt kolme tämän tyyppistä kylää ja kyllä voin sanoa, että tämä on kannattava hanke. Tätä meidän tulisi toteuttaa. Heillä keskity sellaisiin asioihin, jotka juuri koskettavat tätä kulttuurillista ulottuvuutta. Minä uskon, että silloin pääsemme eteenpäin. Ja seuraavana puheenvuoro kollega Borikselle. Pierwszy wniosek, myślę, że w ogóle Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen johtopäätös tästä on se, että matkailun pitäisi olla kulttuurivaliokunnan aluetta eikä liikennevaliokunnan aluetta, mutta ehkä tämä on tulevaisuuden kysymyksiä. Pari kommenttia sitten. Mm, tässä vaiheessa Eurooppa ei edistä itseänsä ikään kuin brändinä. Yksittäiset jäsenvaltiot ovat kyllä näin toimineet ja minä olen tyytyväinen siitä, että tämä aloite on nyt esitetty. Meidän pitäisi rohkaista ihmisiä äh, käymään Euroopassa. Meidän pitäisi äh, rohkaista ei-eurooppalaisia tulemaan Eurooppaan, mutta meidän pitäisi kannustaa eurooppalaisia myös äh, matkailuun Euroopan sisällä. Pitäisi rohkaista ihmisiä matkailemaan Euroopan sisällä eikä lähtemään pois Euroopasta lomalla. Mitä pitäisi olla tässä mietinnössä nyt sitten mukana tai lausunnossa? Jos tällainen portaali perustetaan, niin se, siinä on kyse matkailusta ja näistä nähtävyyksistä, joita käydään. Tämä pitäisi mainita myös mietinnössä. Nyt puhumme eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä. Tässä, val, tässä lausunnossa meidän pitäisi keskittyä myös matkailun ja uut, uuden Euroopan kulttuuriperintömerkin yhteyteen. Sanoitte tässä, että meillä on valtavasti kauniita nähtävyyksiä, jotka vaativat tukea. Meidän pitää muistaa, että kohesiopolitiikka kehittyy edelleen ja se kattaa paljon jäsenvaltioita, Etelä-Saksan ja Italian esimerkiksi. Meidän pitäisi pystyä eh, vaikuttamaan siihen, että kulttuurin eh, toiminta eh, säilyisi edelleen, koska paljonkin näitä nähtävyyksiä voidaan rahoittaa kohesiopolitiikan kautta. Ja eh, tällä hetkellä eh, teemme töitä ulkoasianhallinnon parissa – Eh, siellä ollaan eh, EUn lähettiläitä ulkopuolella, Euroopan ulkopuolella ja minun mielestäni tässä ulkosuhdehallinnossa pitäisi edistää myös eurooppalaista kulttuuria, eurooppalaista matkailua. Meillä on eh, tällä tavoin lähetystöjä ympäri maailman ja nämä lähetystöt pitäisi hyödyntää Euroopan kulttuuri- ja matkailukohteen edistämiseen. Ja sitten nämä reitit. Meillä on Santiago de Compostelan reitti ja eurooppalaiset, eurooppalainen myös, eurooppalainen keski-ikä, reitti. Meidän pitäisi mainita nämä eurooppalaiset reitit, jotka kattavat useita jäsenvaltioita, jotka kulkevat useiden valtioiden kautta, ja ne houkuttelevat Euroopan ulkopuolelta myös ihmisiä. Tämä on tulevaisuutta Euroopassa, ja se on hyväksi eurooppalaisille ja muillekin. Monet pyytävät puheenvuoroa, joten lyhyesti ja ytimekkäästi. Kiitos. Markus, olepa hyvä. <clears throat> Minäkin haluaisin tietenkin, että tämä asia voitaisiin esittää täällä meidän valiokunnassamme, koska tämä asia on hyvin tärkeä meille. Minulla on muutama asia tähän vain nopeasti. Meidän pitäisi kyllä puhua näistä kulttuurireiteistä, joista puhuttiin juuri täällä. Sillä tämä on tällaista kulttuurimatkailua Euroopassa, ja tämä on parasta meille kaikille jäsenvaltioillemme. Ja tällaisessa kriisiaikoina kulttuuri, matkailu antaa lisätuloja monille maille. Joten nyt on tällainen, ajatella tätä asiaa, joka voi olla hyvinkin tärkeä tulonlähde tulevaisuudessa. Kiitän myöskin tästä aloitteesta, joka Padia Ikushe tulee tekemään. Mutta tämäkin on tärkeä asia myöskin turismin yhteydessä. Täällä on vähän maita Euroopassa, joissa on tällaista ammatista koulutusta turismin saralla. Tämä pitää ottaa myöskin esille tärkeänä asiana, koska tätä voidaan kehittää tulevaisuudessa. Täällä on myöskin tämä sosiaalimatkailu, kuten kollega Ranner mainitsi. Mutta tällä on myöskin lisävaikutuksia. Tällainen solidaarinen matkailu ei ole pelkästään matkailua, joka ottaa huomioon vanhemmat matkustajat, vaan myöskin sellaisia ihmisiä, jotka ovat tietyllä tavalla epäsuotuisemmassa asemassa, jollain tavalla vaikka vammaiset esimerkiksi. Onko meillä paljon sellaisia kuljetusmuotoja, jotka voidaan, joita voidaan käyttää hyväkseen, että, että myöskin vammaiset voivat saavuttaa näitä matkailukohteita ja päästä niihin? Tämä on tärkeä asia myös meille parlamentissa. Meidän pitää pyrkiä luoma, luomaan sellaisia mahdollisuuksia, että nämä ihmiset todellakin pääsevät näihin paikkoihin. Tähän tekin teemme työtä kulttuuriperinnön yhteydessä, mutta meidän pitäisi vielä edelleenkin vahvistaa meidän toimintamme tämän asian suhteen. Joten odotan tässä paljon komission tiedonannolta. Se pitäisi antaa meille jo tärkeitä suuntaviivoja tämänkin aiheen suhteen. Frau Verheyen. Ja, ich möchte mich Kollega Verheyen. bedanken für die vier... Niin, kiitokset Annalle näistä monista aiheista matkailuun liittyen. Tällä on keskeinen merkitys, kuten kulttuurillakin matkailun edistäjänä. Mielestäni on tärkeää keskittyä tämän tyyppisiin aiheisiin. Täällä on esitetty monia esimerkkejä ja on aivan mahdotonta lähteä kaikkia ulottuvuuksia käsittelemään, mutta yksi mainittu asia liittyy tähän informoimisen siitä, mitä tarjonta pitää sisällään. Euroopan unionissakin on aloitteita olemassa ja portaalien kautta nämä tiedot löytyvät ja sitä kautta voidaan tällaisia kulttuuriprojekteja tehdä tunnetuksi, mutta tästä tulee jossain vaiheessa todellinen tietoähky ja tästäpä syystä olisi tärkeää, että tämän tyyppinen visiteurope.com portaali perustettaisiin. Minun mielestäni tiettyjen alueiden kulttuurillinen tarjonta voitaisiin välittää Euroopalle tällaisen portaalin kautta. Eli mahdollisimman helposti tietoa olisi oltava käytettävissä ja sitä kautta voimme vahvistaa matkailua. Eli meillä olisi tämmöinen portaali, jota kautta tietoa voidaan välittää ja saada muutoksia aikaiseksi. Eli kaikki, jotka ovat asiasta kiinnostuneita, esimerkiksi haluavat käydä kulttuuri- kaupungeissa, niin löytyy, löytäisivät helposti ja nopeasti nämä tiedot. Ja sitten on olemassa moniakin matkailukohteita, jotka välittävät myöskin kulttuurillista antia. Ja minun mielestäni tämän tyyppisiin kohteisiin meidän tulisi panostaa ja tarjota tätä tietoa mahdollisimman yksinkertaisella tavalla ihmisten käyttöön. Kiitoksia. Bardzo. Kilka rzeczy, o których Państwo mówiliście, jest godne poparcia. Kiitos oikein kovasti. Nyt meidän kyllä todellakin kannattaa tukea matkailua sekä vanhemmalle väelle että vammaisille. Meidän pitäisi tukea EU-matkailua. Erittäin mielenkiintoista ja ansaitsee tuen. Minulla on tässä yksi kriittinen huomio. Pitääkö meidän käsitellä matkailua EU tasolla. Meidän pitäisi ehkä parantaa ainoastaan infrastruktuuria eh, vammaisia ajatellen ja elämäntyyli, eh, elämäntyyliä ajatellen, eh, heidän elämäntapojaan ajatellen. Jos edistetään eurooppalaista matkailua, kyse on taas ylisääntelystä. Se on hyvin tyypillistä EU:ssa. Tämä on ensimmäinen huolenaihe. Onko nyt todellakin tarpeellista toimia näin vai pitäisikö tämä asia hoitaa muiden alueiden, laajojen alueiden sisällä? Valitettavasti eh, jotkut jäsenvaltiot ovat erittäin houkuttelevia matkailukohteita ja sitten on sellaisia, jotka eivät niinkään ole. Minä en puhu tässä henkilökohtaisena eh, kannanottona, koska Puola on houkutteleva, mutta eh, tässä nyt, jos ajatellaan EUta kokonaisuutena, niin saattaa olla, että ainoastaan osa jäsenvaltioista pystyy käyttämään tällaista tukea. Ja jos me tällaiseen ryhdymme, minun mielestäni tämä ei välttämättä ole oikea tie. Meidän täytyy suhtautua varovaisesti, koska tällainen pan-eurooppalainen matkailupolitiikka hyödyttää ehkä joitakin jäsenvaltioita ainoastaan. Thank you. Kiitoksia. Seuraavana kollega Palja Delli. είμαι πάρα πολύ σύντομη, απλώς να επισημάνω ότι ήδη από τον τίτλο της πρότασης της Επιτροπής προκύπτει... Niin, tämä komission tekemä ehdotus tässä otsakkeessa näin, että tässä on mainittu, kuinka tärkeä matkailu on Euroopan taloudelle. Ja tämä ottaa huomioon myöskin sitten politiikassakin, koska puhutaan uudesta politiikan puitteista. Ei puhuta pelkästään matkailusta, vaan puhutaan tässä myöskin eh, matkailun poliittista puitteista. Joten kiitokset edustaja Ranner tästä hyvästä esityksestä. Tässä nähdään, että tässä on kaksi rakennetta tavallaan. Eh, Euroopan ulkopuolinen rakenne, joka tarjotaan siis matkailua muille maille ja sitten taas toisaalta Euroopan sisäisille maille on olemassa toinen rakenne. Ja kollega mainitsi, että täällä, täällä on luomassa tällaista yhteistyöverkkoa jäsenvaltioiden välille, ettei oltaisi niin kilpailutilanteessa. Ja tätä voitaisiin tehdä myöskin Euroopan puitteissa, koska meillä on olemassa jo tällaisia rakenteita. Esimerkiksi nämä kulttuurikurssit, joita meillä on tarjolla. Kaikki nämä voivat olla lähtökohtana, lähtökohtana uudelle yhteistyölle. Joten me täällä kulttuurivaliokunnassa näin eurooppalaisella tasolla, ja myöskin ministeritkin ovat tämän jo ymmärtäneet, ja meitä nyt vaaditaan sitten sitä, että vaaditaan lisärahoitusta, jotta nämä toimenpiteet ja toimet pannaan täytäntöön. Ja tällä tavoin voidaan tukea tämän erotuksen poliittista sisältöä. Että ei pelkästään näillä kulttuurikursseilla vaadittaisi lisärahoitusta, vaan myös sitä, että ollaan joku tällainen yhtenäisyys, joka on sitten hyvin organisoitu. Nämä kulttuurireitit, tämäkin on yksi hyvä ajatus. Mutta kaikki nämä kulttuuriehdotukset, ne pitäisi jollain tavalla rekisteröidä. Ja tämä työ pitäisi tapahtua täällä meidän valiokunnassamme, eikä missään muualla. Kiitoksia. Kosta. Kiitoksia seuraavana kollega Kosta. Mutta kollega Ranner, ieri... Haluaisin kiittää kollega Ranneria ja täällä puhuttiin juuri tästä kulttuurimatkailusta. Tämä on tärkeä asia täällä valiokunnassa. Ja on tärkeää, että matkailu ja kulttuurikomissio tai ovat tässä monet mukana. Tänä päivänä matkailu ei ole pelkästään asumista ja matkaa, vaan tässä paljon muutakin. Kyllä tämä, silloin tällöin liikennevaliokunnallakin on oma tehtävänsä tässä, koska tarvitaan jotain yhteyksiä. Joten kyllä puheenjohtaja voidaan myös voidaan etsiä tällainen kysymys tässä, että miten voidaan nämä toimivaltuudet valtuudet jakaa, koska tässä on tietty epätasapainoa. Tietenkin asia voidaan ymmärtää taas toisella tavalla silloin, kun ei ollut vielä 165 artiklan toimivaltuuksia Lissabonin sopimuksessa, jossa puhuttiin siitä, että pitää, näissä tarvitaan yhtenäistä tukea näille statikoille. Ja sitten toinen kysymys. Kult- kulttuuri, matkailu on yksi suurempia matkailun osa-alueita täällä Euroopassa, mutta myöskin maailmassa. Mutta me olemme kilpailutilanteessa muiden maiden kanssa, niin kyllä kai kulttuuri laajemmassa merkityksessä on tärkeää myöskin ympäristön kannalta, joten meidän pitää kyllä tätä jatkaa tulevaisuudessakin. Niin tuen tässä kollega Ranneria mutta on tärkeää, että me keskittyy sen muutamiin periaatekysymyksiin. Juuri tähän ajatukseen, mikä tekijä kulttuurilla on matkailussa, kuten täällä pelettiä ja skurria ja muita, kun, kun me puhumme budjetista ja valmistelmista toimi, valmistavista toimista, niin meidän pitää kyllä sitten myöskin pyrkiä lyömään oman tällaisia kulttuurireittejä yhdistetyllä tavalla, rajat ylittäviä reittejä. Sellaisia reittejä, jotka kehittävät alueita ja voivat tällä tavoin parantaa näiden alueiden tilannetta ja tuoda liikkuvuutta näille alueille eri tasolla. Turismi tai matkailu on ainoa ala, mikä ei kriisiaikana vähentynyt, joten vaikka tietenkin ikävä kyllä varoja leikataan aina, kun on kriisiaika, mutta tässä on tietty paradoksi. Tietenkin tuen tässä mietinnössä sitä, että on tällainen integroitu lähestymistapa, rajat ylittävä, kaiken kattava lähestymistapa matkailuun. Täällä puhuttiin tästä eurooppalaisesta portaalista, mutta täällä puhuttiin myöskin Euroopanasta. En tiedä, mitä tämän Euroopanan suhteen pitäisi nyt tehdä, oikein ymmärtänyt tätä näin. Täällä on myöskin muitakin maita, ja muitakin reittejä, Kantapuudista lähtevä reitti, aina jopa Roomaan saakka. Ja, mutta joka tapauksessa meidän pitää tehdä todellinen strategia matkailun suhteen. Ja koulutusta pitää kehittää, ei pelkästään yliopistoissa, vaan myöskin tavallisen normaalin ammattikoulutuksen tasolla. Kriisiaikana turismi voi olla nyt tällainen väline, jolla päästään kriisistä ulos ja kehitetään taloutta eteenpäin. Kuten Pak totesikin täällä, meidän pitää ottaa huomioon sellainen tarjonta, joka ottaa huomioon tämän aika ajan vaatimukset. Eräs Kristiina-niminen henkilö eh, kävi tämän pitkän tien matkailureitin aina Roomaan saakka. Ja hän, hän osallistui tähän reittiin tämänsä, tässä, tällaisessa järjestelmässä, joka juuri otti nuoria mukaan tällaisille matkailureiteille. Ja tämä on hyvin tärkeää myös. Meidän pitää katsoa turismia ja matkailua kaiken kattavasti integraalisena osana Euroopan taloutta. Kiitoksia. Kollega Fisas. Runner. Kiitoksia, kiitoksia Rova Aivan kuten monet ovat sanoneet täällä, ei ole mitenkään hölmää, että meidän valiokuntamme vastuualueelle kuuluisi myös matkailu. Espanjassa, Espanjan autonomisilla alueilla on seitsemän tai kahdeksan, joilla on juuri tällaisia valtuuksia. On sellaisia alueita, joissa ei välttämättä ole rantaturismia, mutta muun tyyppistä kulttuuri, matkailu, mm, nuoriso, urheilu esimerkiksi Madridissa on samalla vastuualueella. Kyse on mm, alueesta, jonne tulee yhdeksän miljoonaa turistia vuodessa. Se on paljon enemmän kuin moneen maahan. On paljon asioita, jotka liittyvät niihin. Puhuttiin ammatillisesti, ammatillisesta koulutuksesta. Se on erittäin tärkeää. Esimerkiksi tarjoilijat ja matkailualan koulutukset ovat tärkeitä. Tällä tavoin voitaisiin yhdistää eurooppalaisia nuoret ja intereille. On paljon mahdollisuuksia myös eläkeläisille, joilla on vapaa-aikaa on vaikea muuttaa lomatottumuksia, mutta nyt meillä on näitä hyvin halpoja lentoja, joiden avulla voidaan päästä eri puolille Eurooppaan, niin se helpottuu. On tärkeää, että hyvällä tasolla kyse ole ainoastaan näistä nähtävyyksistä, vaan myös tapahtumista ja vastaavista. On paljon asioita, joita voidaan yhdistää ja ajatellen koulutusta ja taloutta. Ja varmasti matkailun kautta, kulttuurimatkailun kautta on tärkeää, että ryhdymme yhteistyöhön tässä aiheessa. Tämä on ehdotus ehkä, jos voisimme eh, saada meidän valiokunnallemme tämän eh, valtuuden, koska se täydentää muita asioita, joita käsittelemme täällä. Kiitos. Tökes. Kiitoksia. Seuraavana kollega Tökes. Elnök asszony, tisztelt kollégák. Kiitoksia, arvon kollegat. Niin, täällä on viitattu näihin reitteihin. Sibiu mainittiin. Se oli Euroopan kulttuuripääkaupunki. Me käymme myöskin Beetsissä, Unkarissa, joka on toinen kahdesta kulttuuripääkaupungista. Minä haluaisin korostaa kulttuurillista lähentymistä. Se on integraation keskeinen tekijä. Mehän kaikki tiedämme, että rautainen esirippu jakoi idän ja lännen. Ja tästäpä syystä mielestäni on kulttuurillisesti erittäin tärkeää, että matkailu toteutuu sekä lännestä itään että idästä länteen. Te ette voi kuvitellakaan, miten tärkeää Romanian kansalaiselle on päästä matkustamaan länteen. Kymmenien vuosien ajan tätä mahdollisuutta hänelle ei tarjottu. Mehän tiedämme, että idästä löytyy mainiota matkailukohteita, mutta monilla on ennakkoluuloja eivätkä matkusta näille alueille – ja minä uskon, että meidän tulisi markkinoida näitä alueita enemmän. Joku mahdollisuus tähän pitäisi tarjota. 1990 Kosvadai-alueella perustettiin yliopisto ja matkailu oli yksi yliopistotasoinen opintolinja. Ja ihan väitöskirjojakin on matkailualalta tehty. Minun mielestäni on tärkeää huomioida myöskin kirkolliset eroavaisuudet ja uskontokuntien väliset erot. Me tarvitsemme kuitenkin myös matkailua maaseudulla. Jos me haluamme oppia tuntemaan toisemme paremmin, niin meidän täytyisi korostaa näitäkin seikkoja ja minä uskon, että tätä kautta saadaan myös tämä henkinen rautainen esirippu poistettua ja vuorovaikutus ihmisten välillä varmistettua. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Kelly. Merci, uh, First... Eh, kiitoksia kovasti. Eh, ensinnäkin minun mielestäni Lissabonin sopimus tarjoaa meille ei ainoastaan mahdollisuuden, eh, vaan velvollisuuden yrittää kehittää matkailua kautta Euroopan koska meillä on pehmeitä toimivaltuuksia tässä vaiheessa. Näitä ei ollut aikaisemmin ja tämä on se valiokunta, joka on vastuussa. Tässä on paljon mahdollisuuksia, ei epäilystäkään urheilu, kulttuuri ja henkinen matkailu, joita voidaan yhdistää tapahtumiin, esimerkiksi Santiago de Compostelan ja voidaan yhdistää tällaisia kohteita kautta Euroopan ja se olisi hyödyksi. Meidän täytyy myydä myös se viesti, että matkailu ei ole mitään ylellisyyttä, vaan se on lähinnä oikeus. Ja varsinkin vanhettuvassa väestössä meillä on mahdollisuus kehittää strategioita, joiden avulla rohkaistaan vanhempaa väestöä lomailemaan ja eh, pitäisi laajentaa myös matkailusesonkia, eh, koska heillä on mahdollisuus eh, matkailla silloin, kun työssä käyvät ja opiskelijat eivät, voiva, eivät voi. Ja se, mikä käytämme matkailuun, se kyllä luo työpaikkoja ja vaurautta näille alueille en ole edellisen puhujan kanssa samaa mieltä siinä, että kaikki maat eivät ole yhtä houkuttelevia ja sen takia ei pitäisi kehittää tätä yhteistä politiikkaa. Ei ne, tällaista politiikkaa voi soveltaa EU-ssa, jos tämä logiikka olisi olemassa ajatellen meren valtaväyliä Jollakin maillahan ei ole eh, pääsyä merelle tai heikompi pääsy. Silloin ei olisi yhteistä politiikkaa. Meidän pitää toimia niin, että saamme aikaan yhteistä hyvää ja varmasti jokaisella maalla on omat houkuttelevuutensa. Ja näitä on kautta Euroopan. Kaikki Euroopan maat ovat eh, eh, aivan omalaatuisiin omalaatuisiansa Meillä eh, on Irlannissa ollut paljon eh, turisteja, jotka tulevat yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Yhdysvalloista, mutta yhä enemmän eh, sellaisia, jotka tulevat Manner-Euroopasta. Ja irlantilaiset menevät nykyään paljon enemmän Manner-Eurooppaan kuin aikaisemmin, joten Eurooppa on enemmänkin ikään kuin yksikkö, ja meillä voi olla oma roolimme, kun haluamme kehittää tätä ajatusta E, haluamme siis yhtä Eurooppaa niin, että Eurooppa on sellainen alue, jossa e, voidaan, jonne voidaan houkutella muista maailmanmaista matkailijoita, mutta erityisesti Euroopan sisäinen matkailu, e, siinä meillä on mahdollisuus ja jopa velvollisuus maksimoida tämä. Kiitos. Dank, Herr Kelly. Paljon kiitoksia, kollega Kelly. Hienoa, että yrititte kertoa kollega Migalskille tämän asian toisen puolen. Niin me haluamme yhteisen arvojen, yhteisen kulttuurin arvojen yhteisön, mutta kulttuureja löytyy Poalasta, Saksasta vaikka kuinka monta. Ja me haluamme vain saada ihmiset tietoiseksi tästä monimuotoisuudesta. Me haluamme oppia tuntemaan, mitä kaikkea Puolasta löytyy, mitä Pohjois- tai Etelä-Romaniasta löytyy, miltä tilanne näyttää ties missä päin Eurooppaa sellaisissa kaupungeissa ja kylissä, joissa en ole itse koskaan käynytkään. Ehkäpä täällä nyt on ymmärretty asiat väärin. Emme tässä ole sanelemassa kenellekään yhtään mitään. Me haluamme vain korostaa tätä moninaisuutta. Se on meidän tehtävämme. Ja nämä eurooppalaiset kulttuurit, niillä on keskeinen suojelija Euroopan unionissa, sillä me haluamme todellakin, että nämä kaikki kulttuurit kukoistavat. Eli me haluamme, niin kuin tekin, että kaikilla pienilläkin kulttuureilla on keskeinen merkitys Euroopassa ja että siitä ihmiset tulevat tietoiseksi entistä enemmän, joten ei meidän tulisi tätä asiaa tarkastella näin pessimistisiä näin pessimistisesti. Emme ole mitään pahiksia, vaan me haluamme todellakin vaalia kulttuuria tehdä näistä kulttuureista kansalaisten keskuudessa kansalaiset niin tietoisemmaksi. No niin, eikö tämä riitä tältä osin, näin pääsemme jo esityslistan kohtaan 12. Aiheenahan on Lissabonin sopimus ja EUn urheilupolitiikkaa koskeva selvitys. Se on pöydällä ja tämä on nyt ajankohtainen aihe ja ehkäpä olisi paikallaan, että komissio, joka on täällä myöskin läsnä, huomioisi nämäkin kommentit. Ehkäpä omaa tekstiä voitaisiin tämän selvityksen rikastamana täydentää. Meillä on pari vierasta keskuudessamme. Mehän pyysimme vieraita paikalle, asiantuntija-apua siis. 18. marraskuuta järjestetään kuulemistilaisuus ja silloin voidaan esittää kysymyksiä, jotka liittyvät tähän tekstiin. Ja tänäänkin kysymyksiä voidaan tästä keskustella. Ensinnäkin meillä on vieraamme professori Richard Parrish. Hän kertoi yhdessä kollega Boria Garcia Garcian kanssa enemmän tästä selvityksestä. Tähän on varattu tunti aikaa, mutta toivoisin, että esittäisitte asianne ytimekkäästi ja lyhyesti, mutta kattavasti. Ja nyt kollega Parisille puheenvuoro, olkaapas hyvä. Pupils in the second row, please. Chair, thank, Chair, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset tästä kutsusta tulla tänne puhumaan teille. Meidän tarkoituksemme oli tehdä tutkimus niitä mahdollisuuksia, mitä on EUn urheilupolitiikan luomiseksi, koska Lissabonin sopimus on tullut voimaan. Ensinnäkin me totesimme, että tämä vallan siirtomaisuus, mitä on olemassa EU-ssa, se tapahtuu perustussopimusten puitteissa. Ja kun me tiedämme, että Euroopan unionin sopimuksesta tai toiminnasta tapahtuva sopimus tuli voimaan viime vuonna, niin silloin sitä ennen ei urheilua mainittu perustamissomuksissa. Mutta tässä syntyy vähän pari huolenaihetta. Ensinnäkin oli se, että EUn urheilupolitiikka tänä päivänä, sitä on johdatellut Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioistuin. Ja, ja sitten myöskin sisämarkkinat ja kilpailulaki ja vapaa liikkuvuus, niitä, niissä ei ole tarpeeksi otettu huomioon urheilun erityisluonnetta. Ja toinen huolenaiheemme oli se, että Euroopan unionin urheilupolitiikasta puuttuu avoimuutta ja johdonmukaisuutta, koska EUlla ei ole toimivaltuuksia tehdä suoraa urheilupolitiikkaa. Ja tarkoitti sitten, että Euroopan unionin piti myöskin näin perustella urheiluohjelmien ja olemassa olevien ohjelmien puitteissa, vaikka, vaikka koulutusohjelmien puitteissa. Me katsoimme näitä kahta kysymystä jotka mainitsin. Ja arvioi myös sitä, että tämä uusi toimivaltuus, joka Lissabonin sopimuksen artiklasta 65 tarjoaa, ottaako se huomioon nämä huolenaiheet? Lausunnossamme me kommentoimme sitä, mitä me pidämme tärkeänä määritelmäkysymyksenä kysymyksenä Siis mitä tarkoittaa eurooppalaisilla urheilukysymyksillä ja mitä tarkoittaa urheilun erityisluonteen huomioon ottaminen ja mitä tarkoittaa Euroopan urheilun ulottuvuudella ja mitä tarkoittaa reilu toiminta urheilussa ja mitä tarkoittaa sitä, että mitä voidaan tukea urheilua ja miten voidaan sitten myöskin suojella urheilijoiden fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. Katso tätä ensimmäistä kysymystä aluksi ensimmäistä huolenaihetta. Sitä, että vapaa liikkuvuus ja kilpailulainsäädäntö ne eivät ole ottaneet tarpeeksi huomioon urheilun erityisluonnetta. Artikla 165, johtaako se siihen, että näitä sääntöjä noudattaa paremmin? Meidän ensimmäinen kommenttimme on tässä, että ei ole mitään horisontaalista lausuketta, joka vaatisi sitä, että urheilukysymys ja avoimuuskysymys ja, ja reiluuskysymykset ottaisiin huomioon muiden toimivaltuuksien käytössä, vaikka vapaa liikkuvuuden tai kilpailulainsäädännön yhteydessä. Ja tässä on taas sitten ristiriidassa muut alueet, vaikka ympäristönsuojelu, joka taas on tällainen alo. Ja kuten Bernard-tapaus Euroopan tuomioistuimessa osoittaa sen, että on välttämätöntä, että Euroopan yhteisön tuomioistuin ja komissio eivät ota artikla 165 huomioon, mutta perustuslaisesta vaatimuksista tämä ainakin on vähän vajavainen päätelmä, koska tämä vaati sitä huomioon ottamista. Meidän mielestämme tämä erityisluonne, urheilun erityisluonne se vain vahvistaa niitä mahdollisuuksia, joita on tällä hetkellä olemassa urheilun suhteen ennen Lissabonin sopimusta. Ja jos on oikeassa tässä olettamuksessamme, niin meidän mielestä tämä ei haittaa kuitenkaan niitä urheilua hallitsevia toimijoita. Nämä toimijat, nämä elimet, niille annetaan aika hyvin paljon harkintavaltaa, vaikkakaan artikla 165 ei vaadi tällaista eh, sinänsä itsessään. Me tuemme tätä ajatusta sillä, kun katsotaan eh, komission käytäntöjä ja sitten tuomioistuimen eh, oikeuskäyttöä Warray ja Bernard tuomioissa viime aikoina. Ehkä on että nämä urheilupoikkeus, kuten se on tunnettu, se kehitettiin War Rave-tapauksessa, niin sitä on vahvistettu myöskin tämänhetkisen oikeuskäytännön puitteissa. Mutta sama oikeuskäytäntö on myöskin avannut uusia mahdollisuuksia tällä, että urheilun erityisluonto voi, voi ottaa huomioon ja tunnustaa. Ja tässä viittaa tähän luontaisen säännöstön doktriinin kuten on tuomistumessa muutamissa tapauksissa tuomittu. Tämä lisää siis olemassa olevaan säännöstöön erityisargumentteja. Ja tässä viittaamme siihen, että myöskin eh, liikkuvuus lainsäädäntö ottaa huomioon ja myöskin sitten kilpailulainsäädäntö ottaa huomioon. Tässä vaiheessa annan puheenvuoron kollegani tohtori Karsialle, joka käsittelee toista aihetta, jonka mainitsin johdannossani. Kiitoksia. Olkaapa hyvä, kollega Garcia. Kiitokset, Richard. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Minä esittelen teille tämän tutkimuksen toisen osion. Siinä käsitellään Euroopan unionin politiikan statusta ja tilannetta Lissabonin jälkeisenä aikana. Niin kuin kollega Paris jo totesi, kysymys kuuluu, voiko tämä uusi artikla lisätä Euroopan unionin urheilupolitiikan koherenssia? Meidän tutkimuksessamme keskityttiin myöskin mahdollisiin toimintaohjelmiin osioihin artiklan 165 nojalla ja niihinkin vielä palaan tässä alustuksessani. Ensimmäinen asia, joka tulisi ottaa huomioon tällä toisella kentällä, on se, että kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, niin politiikka voi keskittyä suoraan urheiluasioihin. Meidän ei tarvitse etsiä mitään vaihtoehtoista oikeusperustaa. Aikanaan me ajattelimme, että täällä keskustellaan lähinnä politiikkapuolesta eikä juridisesta puolesta, niin kuin kollega Paris tuossa äsken totesi. Eli meillä on mahdollisuus urheilupolitiikan koherenssin vahvistamiseen, mutta toisaalta taas toimielimet ja erityisesti komissio ehdotuksineen, heiltä vaaditaan toimia, niin kuin artiklassa sanotaan, eli urheilun eurooppalaista ulottuvuutta on lisättävä ja katsottava että, ja varmistettava, että tästä syntyy myöskin eurooppalaista lisäarvoa. Komissio on jo aloittanut vuonna 2007 valkoisen kirjan kautta tämän eurooppalaisen urheilupolitiikan rakenteen laatimista. Tämä on tietenkin hyvä asia sinänsä, ja kun katsotaan artiklaa 165, niin siellä sanotaan, että kaikkien tulisi tukea komissiota tässä toiminnassa. Erittäin tärkeä seikka tähän artiklaan liittyen on se, että urheilutoimiin voidaan ryhtyä ilman, että täytyy ottaa käyttöön muita juridisia tai oikeusperustoja. Aikaisemmin tämä oli hankala tilanne, eli kaikki politiikka-alat, joihin viittasin, niin niiden piti olla tukikelpoisia, jos haluttiin sitä kautta rahoittaa urheilutoimia. Me tarvitsemme siis koherenssia ja se edellyttää selkeitä prioriteetteja ja tavoitteita. Ja tämä priorisointi on tehtävä heti alkuun, koska sitä kautta me voimme sitten paremmin arvioida, miten politiikka on käytännössä toteutettu. Me ehdotamme, että perustettaisiin tällainen prioriteettikatalogi, ja mitä vähemmän sitä parempi ja tehokkaampi lähestymistapa. Selvityksessä me katsomme tätä priorisointia kahdelta kantilta. Yhtäältä katsomme artiklaa ja sen tarjoamia toimintamahdollisuuksia. Me emme mene sinne pidemmälle. Mutta toisaalta me myöskin järjestimme kuulemistilaisuuden urheilujärjestöjen, kansallisten parlamenttien ja sidosryhmien ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Heiltä saimme 37 vastausta 50 eri järjestöstä siis sekä hallituksen järjestöalaisuuteen alaisuuteen kuuluvia järjestöiltä että myöskin kansalaisjärjestöiltä. Ja nyt esittelen nämä tulokset analyyttisellä tasolla ottaen huomioon artiklan sanoman ja sidosryhmien tarpeet. Ensinnäkin on olemassa selvää tarvetta tutkimustyölle, jotta tämä politiikka on tutkimukseen perustuva. Mutta tämä on taakse jäänyttä aikaa. Nyt ei perusteta tätä työtä enää tähän tietoon, vaan myöskin olemassa olevaan kokemuksen, jota saadaan toimielimiltä ja urheilujärjestöiltä. Eli näillä järjestöillä on nyt mahdollisuus ja velvollisuus kantaa kortensa kekoon tätä politiikkaa muovaltaessa. Nämä politiikka-alat ovat jaettavissa kolmeen ryhmään. Ensimmäinen sisältää tällaisia yhteisiä prioriteetteja, e, koska ne ovat ongelmattomia juridisessa mielessä, koska ne ovat artikla 165 hengen mukaisia. Toisaalta ne huomioivat instituutioiden muovaamat muut politiikat ja ne ovat johdonmukaisia sidosryhmien tarpeiden kanssa. Tämä ensimmäinen kategoria pitää sisällään hyvien käytänteiden vaihdon juuri liikunnan ja terveyden saralla. Mehän tietenkin haluamme edesauttaa elinikäisen terveellisen elämäntavan oppimisen. Ja erityisesti koulutusrintamalla tällä on keskeinen merkitys. Toinen politiikka-ala voisi liittyä tähän urheilun tarjoamaan sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. On tärkeää huomioida tämä sosiaalinen ulottuvuus myöskin urheilussa, jotta voidaan varmistaa urheilun kautta tämä sosiaalinen inkluusio. Me siis suosittelemme tällaista holistista lähestymistapaa, jotta voidaan huomioida sidosryhmien toivomukset, eli että syrjäytyneet ryhmät voitaisiin ottaa projekteihin mukaan ja näin vaalia myöskin sukupuolten välinen tasa-arvo homofobian aiheuttamat ongelmat ja muut kysymykset. Lisäksi tietenkin täytyy ottaa huomioon vapaaehtoistoiminta, se on melko keskeinen tekijä urheilun runtamalla. Me haluamme siis rohkaista vapaaehtoistoimintaan ja poistaa yhtäältä tai toisaalta myöskin tällainen sanelupolitiikka, joka velvoittaisi vapaaehtoistoimintaan. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, ei ole sinänsä juridisesti ongelmallinen, mutta se ei silti tule esille tai se ei tule kuvastettua sidosryhmien kommenteista. Me haluaisimme helpottaa tutkimustoimintaa, Urheilujärjestöjen puolella tämä ei ole ongelmallista, koska kansainväliset ulottuvuudet siellä ovat jo tarjolla. Unescossa tätä toimintaa tehdään ja olympiahenki on olemassa, mutta tällaista eurooppalaista toimintaa kuitenkin kaivataan. On esimerkiksi keskittyttävä amatööriurheilun doping-ongelmiin. Ja ehkäpä olisi myöskin tarvetta jotta tutkimustoiminnan koordinointia helpotettaisiin Euroopan unionin toimin, esimerkiksi kansallisten antidoping valtuuskuntien kautta. Ja lisäksi on urheilualalla myöskin lisättävä vuoropuhelua. Tällä saralla ongelmana lienee se, että kaikki eivät ole samaa mieltä asiasta, mutta me olemme kuitenkin sitä mieltä, että sosiaalisen vuoropuhelun rikastuttaminen olisi tärkeä asia. Ja lopuksi vielä kolmanteen prioriteettiryhmään tai vaatimusryhmään. Sitä ei pitäisi kuitenkaan suositella suoraan, koska se ei ole instituutioiden agendalla ja aiheuttaisi ehkä ongelmia juridisesti katsottuna. Eli suositusten hyväksyminen – Euroopan unionin urheilua koskevaan lainsäädäntöön liittyen, sillä nämä suuntaviivat eivät välttämättä parantaisi tätä urheiluaspektia. Ja toinen ongelma liittyy tähän erityispiirteeseen, sillä kuten kollega Pariskin totesi, urheilujärjestöt voivat vihdoinkin toimia aktiivisesti tällä saralla – ja pyrkivät ja voivat itse hakea niitä aloja, joihin työskentelyssä tulisi keskittyä. Eli tässä oma alustukseni, mutta täältä löytyy myöskin tästä asiakirjasta tällainen yhdeksän kohdan tiivistelmä kokonaisuudessaan. Artiklassa 165 ei viitata tähän urheiluun kokonaisuutena, mutta me olemme kuitenkin sitä mieltä, että olisi tärkeää vaatia komissiota tai tuomioistuinta hakemaan tällaista globaalimpaa lähestymistapaa. Toinen päätelmä kuuluu suositusten laatiminen kilpailulainsäädännön ja vapaan liikkuvuuden osalta myöskin urheilualalla ei välttämättä lisäisi tilanteen paranemista, koska nythän Euroopan unionissa ollaan jo tunnustettu urheilun erityistilanne. Lisäksi urheilun pitäisi myöskin urheilusaralla pitäisi ottaa käyttöön parhaiden käytänteiden toimintamallit ja sosiaalista vuoropuhelua pitäisi rikastuttaa mutta sen kautta ei tulisi millään tavalla heikentää urheilun kukoistamismahdollisuuksia. Me tiedämme toki, että urheilu voi aiheuttaa ongelmia erityisesti, kun katsotaan urheilun monimuotoisuutta ja siksipä toivoisimmekin, että toimielimet eivät lähde siitä olettamuksesta, että yksi tekijä, yksi toimija voisi ikään kuin monopolisoida tämän aiheen. Ja sitten kuudes suositus kuuluu, että me tarvitsemme riittävästi juridista varmuutta sille, että urheiluohjelmia ja projekteja rahoitetaan oikealla tavalla. Me tarvitsemme tietenkin myöskin selkeää priorisointia ja kahdeksanneksi todettakoon, että me tarvitsemme politiikkaa, joka perustuu todelliseen näyttöön ja tutkimustuloksiin, eli Euroopan unionin tulisi tukea tämän tyyppistä tutkimustoimintaa edellyttäen, että äh, lisäarvosta on selkeää näyttöä. Ja lisäksi me tarvitsemme johdonmukaista lähestymistapaa kolmella rintamalla. Terveyskasvatus, sosiaalinen inkluusio urheilusaralla Eli että kasvatetaan juuri koulutuksen kautta terveisiin elämäntapoihin. Ja kolmas keskeinen toiminta-alue on juuri vapaaehtoisuuden lisääminen ja vahvistaminen. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia, arvoisat vieraat. Mehän olemme saaneet tästä selvityksestä tiivistelmän Katsokaapas tätä asiakirjan nippua. Ihan sieltä viimeisiltä sivulta löytyy tällainen tiivistelmä tästä selvityksestä. Siitä on paljon apua, jos ette halua siis perehtyä tähän koko tutkimukseen. Mutta ottakaapas tämä mukaan. Tämä on tärkeä teidän työtänne silmällä pitäen. Ja kyllähän tämä tutkimus, varsinainen tutkimuskin löytyy muska, mustaa valkoisella ja nettisivuilta se löytyy englanninkielisenä toisintona ja tuota pikaa myöskin muilla työkielillä. Eli tämä nettiosoitekin löytyy tästä tutkimustekstin alareunasta. Kollega Iivat, olkaapas hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tämän tutkimuksen esittelystä. Toisaalta tämä on rohkaisevaa, toisaalta tämä on myöskin vähän turhauttavaakin, sillä saa vähän sen kuvan, että meidän, meillä on vähän luvattu enemmän kuin loppujen lopuksi sitten saimme tämä artiklan 165 mukana. Ja joissakin kohdissa minulle heräili sellaisen kuva, että tähän viiniin on lisätty kyllä vettä. Jos ymmärsin teidät oikein, niin te vaan varoititte meitä siitä, että meidän pitäisi nyt liikaa luoda Euroopan laajuisia oikeusperustoja ja tämä meidän yhteinen päätöslauselmamme, joka hyväksyttiin parlamentissa suurella enemmistöllä, kun puhuttiin vaikka pelaaja-agenttien lisensoisijärjestelmästä. Tämä on sellainen puitejärjestelmä, jota tarvittaisiin kyllä. Ja viimeksi kävin keskustelua ammattiurheiluedustajan kanssa Saksasta, siis jääkiekkoedustajan kanssa, mutta hän kyllä puhui muidenkin puolesta oikeastaan. Hän, sy- hän sanoi, että hän olisi tyytyväinen, jos tällainen lisenssijärjestelmä olisi Euroopassa – jotta se, mitä me tällä hetkellä teemme näiden pelaaja kanssa, niin no, tämä on tällainen käsin kudottu järjestelmä. Ja kuten Itävaltakin, Itävallakin voisi lisä, liittyä tähän järjestelmään, mutta tämä on tällainen puolikkainen, puolivillainen ratkaisu jos ei vaikka liitto itse luo jonkunnäköistä lisenssijärjestelmään, mutta ei tämäkään ole sitten oikeudellisesti sitova järjestelmä toisaalta. Ja tällöin oikeastaan on myöskin mahdollisuus sitten vaikka ostaa kanne asioista, mikä tietenkin agenttien tai pelaajien kannalta on hyvä juttu, koska tässä on epävarmuutta silloin. Ja he totesivat meille, että he haluaisivat mieluummin komissiolta jotain, jonkun oikeusperustan tällaiselle eurooppalaiselle lisenssijärjestelmälle. Te totesivat, että mieluummin jättää ehkä sormet pois tästä näin, koska ehkä oikeusperusta ei jotenkin riitäkään tähän. Tämän takia olen vähän nyt epäilevällä kannalla tämän tutkimuksen tuloksen suhteen, erityisesti niillä aloilla, kun juuri on olemassa tällaista ristiriidan maisuutta sisämarkkina- ja kilpailulainsäädännössä. Kun minä toivoinkin vähän, että tässä artiklasta 65 avulla voitaisiin luoda enemmän johdonmukaisuutta ja oikeusturvaa ammattiurheilukentälle, mutta myöskin muille kentille urheilussa. Ja nyt olen vähän taas epäilevät teidän kommenttien jälkeen. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Kelly. Yes, sir, I'm... Niin, olen aivan samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Tässä on tiettyjä pettymyksiä ja se on aika rajoittunut, mutta siitä huolimatta minun mielestäni aivan kuten tässä otettiin jo esiin, Urheilu on erittäin tärkeä asia ja täydentäisin vielä teidän innostustanne ajatellen kaikkia urheilualueita. Meidän pitäisi Eurooppa-tasolla aivan ensiksi puuttua näihin nopeisiin voittoihin ja kolmella alueella voimme edesauttaa niin, että edistämme terveyttä, sosiaalista osallistumista, osallisuutta ja näin EUn tasolla me voisimme edistää kautta Euroopan urheilua ja se on, siihen on selvä tarve. Mitä tulee vapaaehtoistoimintaan, niin kysyisin, haluaisin tietää, kun puhutaan säätelyyn liittyvistä esteistä vapaaehtoistyössä mitä se tarkoittaa. Kun puhutaan dopingista, niin minun mielestäni doping ei ole niin suuri ongelma kuin muutama vuosi sitten. Ja itse asiassa saattaa olla, että mm, siitä päästään yli. David Russell, joka on ja omassa maassa, niin hän, häntä testattiin ja kisojen jälkeen hän kertoi, että hän ylitti alkoholinkäytön rajat, ei voinut ratsastaa, mutta hän sanoi, että hän ei ole käyttänyt alkoholia ja hän sanoi, että mahdollinen syy, jonka takia hänen arvioitiin olevan rajojen yli, oli sen tähden, että hän oli käyttänyt suuvetta, joten Toivoisin, että tämän tyyppisiä asioita ei tosiaankaan kriminalisoida. Tässä mielessä todellakin meidän täytyy tarkastella näitä sääntelytoimenpiteitä, joiden avulla suojellaan viattomia ja sitten niitä syyttömiä ja löydetään syylliset. Me toimimme tässä siis Lissabonin sopimuksen puitteissa ja meidän odotetaan tekevän aika paljon me näimme eh, eilen illalla myös eh, tämän Euroopan urheilupääkaupunkihankkeen esittelyn ja yhdessä me saamme paljon eh, ja meidän pitäisi hakea näitä nopeita voittoja ensin. Kiitos. Paljon kiitoksia ja jatkossa sitten lyhyitä ja ytimekkäitä kommentteja. Kollega Boris, olkaapas hyvä. Kiitoksia, kiitoksia näistä analyyseistä. Aivan tosiaan, mitä tulee urheiluun, niin meidän innokkuutemme säädellä siinä on ollut lajallista. Mutta artikla 1, 165, siinä annetaan mahdollisuus tuleville ehdotuksille urheilupolitiikan alalla EU:ssa. Ja koko sosiaalinen ulottuvuus urheilussa haluaisin puhua että siitä, että toisaalta meillä on äh, hyvin vaihteleva valmennusjärjestelmä eri äh, jäsenvaltioissa. Ja jos katsotaan nyt sitä, mitkä ovat seuraukset siitä, että ne ei ole hyviä valmennusjärjestelmiä ja suunnitelmia. Meillä on paljon äh, urheilijoita, jotka tulevat Euroopan ulkopuolelta. Ei, tässä ei ole tasapuolisuutta. Ja sitten tämä valmennuskysymys on hyvin tärkeä se eh, saattaisi olla sellainen alue, jossa vaihdetaan hyviä käytänteitä. Tästä yksi kysymys. Rahoitusjärjestelmien järjestelmiin liittyvät kysymykset ajatellen ammattilaisurheilua käytetään enemmän varoja seuroissa, urheiluseuroissa eh, kuin mitä varoja oikeastaan on. Eh, tämä liittyy nimenomaan jalkapalloseuroihin. Saammeko jonkinlaista sääntelyä Eurooppa-tasolla tähän? Ivo Bellet. Seuraavana Ivo Bellet. Ähm, dank, eh, voorzitter. Sydämelliset kiitokset, herra rouva puheenjohtaja. Muutama huomio. No, minulle ei ole tarjoutunut mahdollisuutta tutustua tähän tekstiin seikkaperäisesti, mutta sivulla 11 sanotaan, että uusi artikla tarjoaa mahdollisuuden toimintaan muun muassa taistelussa dopingin käyttöä vastaan ja korruption vastaiseen toimintaankin on mahdollisuuksia. Ja nyt toteaisin professoreille, että myöskin vedonlyöntipetoksiin voidaan nyt puuttua tehokkaammin, koska meillä on olemassa juridinen perusta tälle torjuntatyölle. Ja päätelmissä sanoitte aika kriittisesti näihin urheiluun liittyvien suositusten osalta. Mikäli ymmärsin teidät oikein, niin sanoitte, että tämä ei ole kovinkaan hyvä ehdotus esittää tällaisia yleispäteviä suuntaviivoja, koska ne kattaisivat kaikki urhoilun alat, vaan että me käytettäisiin enemmänkin tällaisia tapauskohtaisia ehdotuksia. Ja me olemme taas ajamassa tätä yleispätevämpää lähestymistapaa. Eli me haluamme tällaista oikeusvarmuutta. Te sanoitte, että te ette pidä näistä suosituksista. Miksi ette? Koska ilmeisesti tässä nyt ollaan vetämässä köyttä ihan eri päistä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Kiitoksia 165 artiklan kautta. Meillä on poliittinen tahto puuttua urheilukysymyksiin. Aikaisemmin tätä ei ollut. Tämä on aika rajallinen artikla, mutta viittaisin siihen, mitä komissio on sanonut, että tehdään tiedonanto. Minun mielestäni on paljon aiheita, jotka liittyvät urheilun 165 artiklan kautta, mutta Euroopan unionilla on kyllä valtuuksia näissä. Vapaa liikkuvuus, Ivo Belletti mainitsema kysymys ja sitten sisämarkkinakysymys, syrjintä, koulutus. On paljon sellaisia alueita, jotka eivät välttämättä liity 165 artiklaan, suoraan, mutta jos katsomme 165 artiklan eh, toimivaltuuksia eh, sillä tavoin, että minkälaisia yleisiä toimivaltuuksia sitä kautta Euroopan unioni voi saada, eh, jos on todella poliittista tahtoa, niin siihen pystytään, koska urheilumaailmassa on suuria odotuksia siitä, että Euroopan komissio tekee töitä myös tämän aiheen parissa. Eli Tällä tavoin me saamme aikaan jotakin paljon vankempaa kuin pelkästään 165 artiklan pohjalta. Helena. Kiitoksia seuraavana Helena. En voi vain yhtyä tähän, mitä on todettu aikaisemmin, vain lyhyesti. Artikla 65 pitäisi tulkita niin, että se tarjoaa enemmän mahdollisuuksia urheiluun. Ja haluan kysyä teiltä, tutkimuksen esittäjältä, onko ne kaikki mahdollisesti käytetty, mitä täällä on tähän aikaisemmin otettu esille. Ja yksi asia on samaa mieltä, on samaa mieltä Kamerverdin kanssa. Jos katsotaan vaikka eh, urheilua tavallaan toisaalta, niin että urheilu on hyvin tärkeä väline siinä, että kansalaiset, nuoriso, jäsenvaltioissa saadaan yhteen – ja järjestöissä ja muissa. Mutta jos ei meillä oikeus ja mahdollisuuksia ole tässä, jos meillä on mitään budjettivaroja, niin tämä olisi vaikeaa. Joten pyydänkin teitä, ja olenkin toki tämän puheenvuoron niin lopussa, niin onko artikla 565 nyt liian vähän tässä tähän, tämän suhteen vai kuinka? Sven. Thank you. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Kiitoksia. Minulla olisi kysymys vieraillemme. Oletteko sitä mieltä, että dopingin vastainen yhteisö on edelleenkin sopiva puite, eli VADA on sopiva yhteisö, joka voi torjua dopingia, vai onko jotakin eurooppalaista vaihtoehtoa tai jotakin muuta joka voisi asiaan puuttua. Äh, ich möchte mich gerne an... Niin. Olen samaa mieltä näiden naiskollegoiden kanssa, jotka eivät ole aivan näin sinisilmäisiä. Voimmeko todellakin eurooppalaisella tasolla lähteä toimimaan esittämällänne tavalla? Jos emme siihen kykene, niin silloin emme voi myöskään tarjota tukea. Silloin ajaudumme hyvin vaikeaan tilanteeseen, ja emme voi saavuttaa esitettyjä tavoitteita, eli että saisimme tasapainoisen ratkaisumallin aikaiseksi urheilun rintamalla. Ja mitä tulee rahoitukselliseen tasa-arvoisuuteen, niin voimmeko sillä rintamalla saada jotain aikaiseksi? Meillä on olemassa UEFan ja FIFan kommentteja ja pyysivät meiltä tukea. Kaikkihan haluavat meiltä tukea, mutta herää kysymys, että miksi emme voi tarjota tätä tukea täytyykö meidän todellakin tulkita 165 artiklaa niin tiukasti, että me voimme vain puhua, mutta emme voi tehdä yhtään mitään, vaikkakin voisimme juridisesti tai lainsäädännöllisesti olla avuksi. Niin mitä tulee tähän rahoituspuoleen, niin minulle kerrottiin juuri äsken, että käytämme yhden prosentin budjetistamme tämän tyyppiseen toimintaan. Ja jos nyt otetaan huomioon, että tupakkateollisuus saa myöskin prosentin verran tukea budjetista, niin herää kysymys, että missä yhteiskunnassa me oikein elämme. Me olemme kieltämässä tupakoinnin siellä ja täällä. Minä olen lopettanut tupakoinnin aikaa sitten. Minulla on yksi jos joku haluaa tappaa itsensä tupakoimalla, mutta me kuitenkin me tuemme tupakkateollisuutta yhdellä prosentilla. Joten kyllä tässä yhtälössä jokin mättää. En halua tässä nyt aiheuttaa ongelmia Kreikan tupakan viljelijöille, mutta kyllä meidän pitäisi osoittaa, että ei tässä nyt ole käytössä mitään johdonmukaista lähestymistapaa. Ai niin, pitäisikö komissiollekin antaa puheenvuoro? Voisiko joku antaa meille jotain valaisevia kommentteja? Komission puolelta joku? Muchas gracias, señora Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan ensiksi eh, minä olen komission edustaja ja haluaisin eh, toivottaa tämän tyyppisen selvityksen tervetulleeksi Euroopan parlamentin tilaamaan selvityksen, joka edesauttaa mietintävaihetta, kun komissio tekee aloitteita tällä alalla. Ja nyt kun urheilusta on tullut Euroopan uusi toimivaltuusalue, Urheilu on siis eh, toimivaltuuksia 165 artiklan nojalla ja eh, on myös muita näkökohtia sopimuksessa, jotka vaikuttavat urheilukysymyksiin. Ja siitä syystä komissio aikoo esitellä 2010 eh, suunnitelmiemme mukaisesti tiedonannon koskien urheilua ja Lissabonin sopimusta. Tässä tiedonannossa aiotaan määritellä, mikä on komission näkökulmasta eh, ne niin puitteet, jonka, eh, jossa tehdään komission eh, aloitteita tällä alalla. Ja monet näkökohdat, joita mietimme, menemät yksin niiden ajatusten kanssa, joita tuli tässä juuri esiin. Komissio on järjestänyt kuulemisia, jotta voidaan edesauttaa myös näitä ajatusten syntymisiä. Me olemme kuulleet urheilujärjestöjä, jäsenvaltioita, eh, ja olemme eh, järjestäneet kuulemisen, online-kuulemisen, eh, ja se oli aika radikaali, se herätti paljon kiinnostusta kansalaisten parissa – meillä oli 390 eh, mm, urheilujärjestöä jo siinä mukana. Ja monet näistä eh, järjestöistä eh, kannattavat kyllä autonomia läheisyysperiaatetta Ja näin halutaan laatia myös asiakirjoja koskien näitä järjestöjä. Sitten komission jäsen Vasiliu eh, on toivonut, että eh, tänään tämän prosessin avuksi eh, perustetaan itsenäisten henkilöiden työryhmä. Siellä on mukana akateemikkoja, poliitikkoja, varmasti herra Parrish, joka on laatinut tätä tutkimusta. Ja tämän kertomus mm, siitä tulee Euroopan unionin oma panos. Ja tämä selvitys, joka täällä nyt on ollut esillä, se tarjoaa akateemisen tieteellisen näkökulman, mitä voidaan ehdottaa, mitä voidaan esittää ja mitä voidaan tehdä tämän kyseisen artiklan nojalla – ja myös muiden sopimuksen artiklojen nojalla. Siitä syystä minusta on mielenkiintoista lukea tämän selvityksen suosituksia, varsinkin tämä kohta kuusi. Minä vakuutan tämän valiokunnan jäsenille, että komissio tuki jo tätä selvitystä – Meillä on ollut tämä käytössä jo viime viikosta lähtien ja erittäin mielenkiinto, suurella mielenkiinnolla tarkastelemme näitä prioriteetteja, jotka liittyvät liikunnan edistämiseen, sosiaaliseen osallisuuteen ja nämä ovat sellaisia prioriteetteja, jotka ovat meidän työasiakirjassamme olemassa jo. Ja sitten kun esittelemme tämän tiedonantomme loppuvuodesta, niin varmasti huomaatte, että monet näkökohdat, joista on jo puhuttu, on otettu huomioon komission asiakirjassa. Kiitos. No, eipä tämä paljon parantanut. Niin, kollega Delgado. Kollega Parrish, Tehän olette tämän asiantuntijaryhmän jäsen ja jos argumentoitte asiaa samalla tavalla, niin ei hyvältä näytä. No ehkäpä voisitte vastata näihin esittämiimme kysymyksiin. Joko te tai kollega Garcia, olkaa hyvä. Ihan sama kuka vastaa. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Tässä on monia asioita, monia kysymyksiä. Jos voin aika ehdottaa, että tämä ensimmäinen teema, joka näistä kysymyksistä tuli esille, oli se, että mitä voidaan tehdä mahdollisen harmonisoinnin suhteen. Ja sitten kollegani Miettinen tulee ottamaan tämän asian esille. Ja sitten täällä on myöskin kysymyksiä liittyen erityisiin politiikan alueisiin. Ja tohtori Karsia tulee katsomaan niitä. Ja sitten kolmas kategoria – jos nyt oikein ymmärsin tämän, niin siinä pyrittiin katsomaan lainsäädännöllisiä asioita ja suuntaviivoja ja tapauskohtaista lähestymistapaa. Minä tulen puuttumaan niihin. Mutta ensin herra Miettinen, olkaa hyvä. Uh, Madam Chair, um, in response to the... Rouva puheenjohtaja, mitä tulee näihin esitettyihin kysymyksiin, harmonisoinnista ja artiklasta 165. Kyse ei ole siitä, että onko mahdollista laatia lainsäädäntöä, vaan siitä, että onko artikla 165 se oikea lähestymistapa. Kyseinen artikla viittaa myöskin harmonisointiin ja erityisesti kohdassa kaksi katsotaan että voidaanko tämä harmonisointi toteuttaa myöskin muuten, ja me tutkimuksessa olemme selvittäneet, että näin ei ole mahdollista. Eli jos ollaan sitä mieltä, että jokin toimi koskettaa myöskin ympäristöä ja edellyttää unionin toimia, esimerkiksi sisämarkkinalainsäädännön äh, hengessä, niin silloin voitaisiin käyttää artikla 144, ja täällä viitattiin myöskin rahoitusalan petostoimintaan, siihenkin voidaan puuttua, koska tämä rajat ylittävän rikollisuuden tekijä tässä toteutuu ja tuomioistuimen la- käytännön mukaan näin tulisi toimia. Ja mehän tiedämme, että moniin seikkoihin on jo paneuduttu mutta niitä ei ole vielä hoidettu lainsäädännön kautta toistaiseksi, mutta jatkossa se on ehkä mahdollista. Ja ongelma liittyy vain siihen, että mitä oikeusperustaa tulisi tässä työssä käyttää. Ja sitten kysymykseen siitä, että estääkö 165 artikla harmonisoinnin, koska sinänsähän näin ei ole ja tarkemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että näin ei todellakaan ole. Tehän viittasitte tähän tupakkaesimerkkiin tupakkiin. Ja tässä yhteydessä olisi käytettävä tupakan mainonta kielto. Eli periaatteessa ongelmana ei ole siis artikla 165, joka estäisi unionin toimet. Mr. Garcias. Kollega Garcias. Okay, I'm going to, to make use of... Kiitoksia. Aion ottaa käyttäen käy, käännösmahdollisuudet ja puhunkin Espanjaa aivan äh, ilmeisestikin äh, että täällä on, me ollaan oltu hiukan äh, turhautuneita ajattelen sitä, mitä voidaan tehdä ja mitä ei voida tehdä tai mistä voidaan lakia säätää. On aivan ilmeistä, että jäsenvaltiot ja lainsäätäjät silloin, kun hallitusten välinen konferenssi otti tämän artiklan siihen, siellä mentiin hyvin mm, alhaiselle tasolle toimivaltuuksissa ja silloin tämä teksti on hyvin rajoittunut. Siitä huolimatta, eh, aivan kuten Samuli Miettinen tässä jo sanoikin, että eh, tässä meille avataan useita ovia ja ehkäpä tätä kautta eh, voitaisiin edistää mahdollisuuksia, koska nämä alueet, joita olemme käsitelleet tässä selvityksessä, sen johtopäätöksissä, niin niitä on ainakin viisi aluetta, jotka voivat tuoda lisäarvoa ja sitä kautta voidaan kehittää urheiluulottuvuutta. Urheilu koskettaa eurooppalaisia sillä tavoin, että ammatillinen urheilu, ammattiurheilu, tietenkin siinä tulee mukaan nämä fair play-periaatteet ja vastaavat, mutta eurooppalaiset urheilevat aivan erityisellä tavalla satunnaisesti ne urheilukeskuksissa. Nämä ovat sosiaalisia näkökohtia, kansalaisnäkökohtia urheiluun ja vaikuttaa siltä, että ollaan yhtä mieltä niiden järjestöjen kesken, jotka toimivat tällä alueella. Eli Eurooppa-ulottuvuus voi tuoda paljon lisäarvoa monille miljoonille eurooppalaisille. Kyse ei kuitenkaan ole mistään sivuseikasta tai pikkuasiasta, jolla ei olisi paljon mitään substanssia ja mitä tulee näihin vapaaehtoistoiminnan rajoihin, toisaalta on säänneltyä, kansallisella tasolla säänneltyä vapaaehtoistoimintaa. Usein byrokratia tulee vastaan ja 165 artiklan puitteissa on hyvin vaikea säätää lakia ajatellen yhteistä toimintamallia. Tässä voitaisiin käyttää muita Mm, oikeusperusta ja, ja eh, ehkä voitaisiin eh, puuttua niihin rajoihin, joita asetetaan eh, urheilujärjestöjen toimesta liikkuvuudelle ja esimerkiksi siihen, miten pätevyys tunnustetaan eri maissa. Ja myös viestiminen Eh, hyvien käytäntöjen leviäminen, sitä voitaisiin tukea myös ja eh, se auttaisi paljon. Tämä valiokunta eh, voisi paljonkin edesauttaa vapaaehtoiskysymyksissä, koska meillä on selvä ero siinä, mitä haluavat järjestöt, mitä haluavat vapaaehtoiset itse use, useimmiten haetaan lyhyttä vapaaehtoiskautta, usein he ovat nuoria ja järjestöt vaativat yhä vain enemmän vapaaehtoisilta, että he käyttävät paljon aikaa ja ovat melko päteviä, joten nyt pitäisi yrittää kehittää vapaaehtois, vapaaehtoisjoukkoa mutta pitää ottaa huomioon myös eh, vapaaehtoisten odotukset, jotta ne menevät yksin eh, järjestöjen vaatimusten kanssa. Lisäksi täällä otettiin esiin rahoitus, eh, mm, rahoituskysymykset ja meidän selvityksessämme puhutaan siitä, mutta Paris puhuu tästä enemmän ja tämä tulee komission paperissa esiin ehkä tässä urheilumaailmassa. Tämä on merkittävä kysymys, mutta on mahdollista, että tässä asiassa voidaan nämä lakia säätää. Niin, mitä mikä on sitten Euroopan unionin toimivaltuus, äh, kun halutaan äh, koordinoida äh, ja puhutaan oikeuden vapauden alueesta. Siinä mielessä oikeusvarmuus on tärkeä kysymys ja tukien, mm, tukien oikea käyttö on tietenkin erittäin tärkeää, että tämä riippuu myös jäsenvaltioista, koska vaikuttaa siltä, että jos ei ole eurooppalaista säädöstä tässä, niin äh, silloin äh, jäsenvaltiot äh, toimivat. Richard Parrish puhui myös suuntaviivoista ja yksittäistapauksista, tapauskohtaisista, mutta täällä kysyttiin doping, doping vastaisesta toiminnasta Euroopan tasolla. Yhä enemmän puhutaan urheilumaailmassa, jäsenvaltioissa siitä, miten tehotonta tai vähän tehokasta on vadan toiminta urheilujärjestöt ja jäsenvaltiot toimivat myös dopingia vastaan henkilökohtaisesti on sitä, olen sitä mieltä, että e, tarvitaan analyysiä, tämä komission asiantuntijaryhmä, e, sellainenkin tarvitaan, e, pitää analysoida tätä ongelmaa. Tällä hetkellä jäsenvaltiot eivät koskaan ole lähteneet samalle linjalle. Tässä ehkä 165 artiklan kautta loppujen lopuksi jäsenvaltiot Euroopan unionissa pääsevät yhdelle tielle tässä antidoping-toiminnassa, koska jäsenvaltioiden välillä on paljon eroja. Jotkut rankaisevat urheilijaa, jotkut eivät. Ja tämä heijastuu sillä tavoin, että Euroopan unionin rahoitusosuus Mantidopin toiminnassa on melko pieni, mutta annan tässä nyt seuraavalle. Uh, I'll try and be brief. Um, what can the EU do to... Ihan lyhyesti niin, millä voidaan oikeusvarmuutta parantaa? Eli täällä viitattiin suositusten laatimiseen, eli millä tavalla sisämarkkinalainsäädäntöä sovellettaisiin urheilusaralla päätelmämme perustuvat Diinan tutkimukseen tai tapaukseen. Tuomioistuin päätöksessään sanoo, että olisi hyvä tutkia asia tapauskohtaisesti, koska tapaukset poikkeavat toisistaan ja täytyy tuntea eri tilanteiden konstektit ja huomioida myöskin suhteellisuuden periaatteen vaatimukset. Eli pitää aina tapauskohtaisesti tarkastella asiaa ja me tutkijana tukisimme tätä ajattelutapaa. Ja meidän täytyy muistaa, että kun suosituksia laaditaan, niin suositukset eivät tarjoaisi sen enempää juridista varmuutta päinvastoin. Jos komissio laatisi suuntaviiva luettelon ja sopimuksessa ei komissiolle antettaisiin toimintamahdollisuuksia, niin tuomioistuin hän joutuisi tekemään päätöksen asiasta. Joten me toimimme Mäkemädinan jutun pohjalta tuomioistuimen suositusten mukaisesti. Juridisesti katsottuna tilanne on seuraavanlainen. Tietenkin hallintoviranomaiset – vastaavat tietenkin toimistaan urheilualalla ja näinhän asia pitää mennä. Ja heillä pitäisi olla mahdollisuus muuttaa omia määräyksiään vallitsevan EU-lainsäädännön nojalla. Kyllähän Euroopan unioni voi vaikuttaa huomattavassa määrin tähän vuoropuheluun, tähän sosiaaliseen vuoropuheluun, joka kiitos komission on nyt esillä. Ja ehkäpä tästä pitäisi tehdä vielä johdonmukaisempaa, mutta ehkäpä komission pitäisi myöskin ottaa käyttöön tällaisen temaattisen vuoropuhelun Eurooppa, Euroopan unionin alueella urheiluagenttien ja niin poispäin suhteen. Eli kyllä unioni voi olla aloitteellinen. Minä uskon, että näin on jo toimittu. Ja mitä tulee näihin urheiluagenteihin, Tämä nyt on hiukan hankala ajankohtainen, sillä ainakin jalkapallopuolella paraika on tarkoituksena tehdä muutoksia valitsevan käytäntöön. Mutta minä uskon, että urheilurintamalla pitäisi olla mahdollisuus myöskin laatia lajikohtaisia määräyksiä. Ja kuten sanottu, Euroopan unioni voi todellakin helpottaa toimijoiden välistä vuoropuhelua, kuten artiklassa 165 myös sanotaan. Ja se voisi myöskin val- parantaa vuoropuhelua eri urheilulajien edustajien välillä. Kiitoksia. Vielen Kiitoksia. Kiitoksia tämän tutkimuksen tekijöille. Kiitokset komissiolle, että kuuntelitte näin tarkkaavaisesti ja annoitte myös oman panoksenne tähän näin me toivomme, ainakin minä ymmärsin näin, että artiklasta 65 ei rajoittaisi meitä, vaikkakaan se ei ole mikään oikeusperusta harmonisointu, harmonisointiponnisteluille tietyissä tapauksissa, antaisi kuitenkin tietyn kannustimen komissiolle, että he ryhtyisivät toimiin jollain kentillä. Ja tämän viimeisen vastauksen ymmärsin niin, että tämä pelaaja-agentit tai tämä rahoituksellinen reilu peli, että artikla 65 puitteissa komissio antaisi urheiluliitoille vähän suuntaa tai osviittaa, että he luovat omia ajatuksiaan. Ja tehdään sitten näistä sitten jossain ryhmissä tai puitteissa sitovia, ja sitten komissio voi auttaa tarkoittaa sitten, että tämä kenttä laajenisi koko ajan, että kaikki urheilujärjestöt ja liitot tekisivät yhteistyötä ja joidenkin liittojen keksityt järjestelmät voitaisiin ottaa sitten laajemmassakin skaalassa käyttöön, jotta on jonkun tapaista harmonisointia ilman, että se tapahtuu taas komission lainsäädännöllisen toiminnan kautta, tai tarvitaan muuta oikeusperustaa tälle. Komission mielikuvitukselle ei asettu mitään rajoja, te voitte olla kyllä kekseliä tässä. Ja uskon, että kollega Maatis, joka on pitkän aikaa täällä valiokunnassa myöskin mukana, hänkin pyrkii ottamaan komission ehdotuksiin paljon luovia elementtejä mukaan, jotta sitten lopuksi kaikki nämä toiveet täältä valkoista kirjasta, jotka ovat tällä hetkellä vielä toiveajattelua, voidaan panna täytäntöön. Voin todeta, että kaikki kyselyt urheiluliitoiltani, jotka olen kuullut omassa toimessani, he odottavat meiltä enemmän kuin pelkästään kuumaa ilmaa. Joten toivottavasti komissio on tänään täällä huomannut, että me, meiltä vaaditaan muutamia askelia eteenpäin. Emme saa olla liian epäröiviä, niin kuin usein oikeusoppineet ovat, vaan meidän pitäisi vihdoinkin pyrkiä toimimaan luovasti. Tämän totesin teidän nimissänne. Kiitokset tutkimuksen tekijöille ja heidän edustajilleen, joten tätä voimme varmaan käyttää tulevaisuudessa, että voimme vähän tökkiä komission suuntaan sitten. Hyvä. No niin, mennään sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Seuraava kohta esityslistalla. Se on muut asiat. Ei olekaan. Koordinaattorin kokous eilisiltana. Teillä on kaikki sähköpostit tästä. Onko tässä ongelmia? Rova Kamme Evertillä on ongelma. Olkaa hyvä. Natürlich überhaupt nicht. Ich war ja... No eihän minulla ongelmia ole. Minä olin kokouksessa läsnä, mutta ehdottaisin seuraavaa. Ongelmia oli näiden uh, urheilualan edustajien suhteen, eli jos tässä joku jää pois, niin tämä, joka jäi nyt ulkopuolelle, niin olisi ensimmäisenä käytössä. Oh, näin on, hyvä tehdä niin. Onko muita ongelmia koordinaation päätösten kanssa? Ei ole hyvä. Tämä oli hyväksytty. Sitten seuraava kohta esityslistalla on muut asiat. Muut asiat, ei mitään. Ja sitten 15 kohta. Seuraava kokous on 26. ja 27. päivä. Meillä on kuulemistilaisuus Oletan ja odotan, että olette kaikki täällä, ei pelkästään tämä oikea puoli, vaan myöskin vasen puoli. Puheenjohtaja kiittää tulkkeja ystävällisesti ja päättää kokouksen.